Uh, uh, Hyvät kuulijat, toivotan teille hyvää iltapäivää. Ja olen erittäin tyytyväinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Vincent van Kickenbornin, joka on Belgian yritysministeri. Hän on myös yksinkertaistamisen ministeri. Sellaista ei liene täällä vierailutkaan kokouksessa aiemmin. Niin, aloitan nyt tämän kokouksen. Teillä on esityslista edessämme. Voinko pyytää teitä muodollisesti hyväksymään sen? Kiitoksia kovasti. Niin ikään haluaisin kertoa teille, että tämä kokous välitetään webstreamin kautta internettiin niin, että muistakaa se, että kun avaatte mikrofonin, niin kamera kuvaa teitä oikealta puolelta – Eli te pääsette heti internettiin, kun alatte puhua. No, joka tapauksessa on suuri ilo meille se, että Belgian puheenjohtajakauden äh, alussa saamme kuulla ministeri Van Quickenbornelta Belgian suunnitelmista sisämarkkina-asioiden osalta. Te, jotka olette nähneet sen äh, tärkeän strategia-asiakirjan, jonka he ovat laatineet, niin kilpailukyky ja sisämarkkina-asiat ovat kyllä selkeä painopiste Belgialle. Ja pyydänkin ministeriä kertomaan niistä asioista, joista Belgia aikoo, joiden osalta Belgia aikoo tehdä työtä. Belgian puheenjohtaja kausi alkoi hyvinkin eloisasti, kun järjestettiin konsertti täällä Euroopan parlamentin ulkopuolella – ja toivottavasti meillä on mahdollisuuksia vielä juhlia kanssanne myöhemminkin. No niin, nyt mielelläni antaisin puheenvuoron ministerille ja sitten kuulemme kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset herrat, hyvät puheenjohtajat ja hyvät uh, parlamentin edustajat. Kiitokset tänne minulle, että mahdollisuuden täällä heti uh, Belgian puheenjohtajan alussa kertoa teille sisämarkkina-asioiden prioriteeteista – ja myös kertoa teille kuluttajansuoja-asioista. Ja puheenjohtaja mainitsi jo sen, että meillä on sellainen kuulee kuukaudelle toimintaohjelma muokattuna, jossa on selkeitä suuntaviivoja kuluttajansuoja- ja sisämarkkina-asioiden suhteen suunniteltuna. Meillä on kuusi aihetta, joista kolme on todella tärkeitä aiheita joilla pyritään juuri sisämarkkinoiden syventämiseen. Ja toinen aihe on kuluttajasuoja, direktiivi. Ja kolmantena meillä on sitten myöhästyneet maksut, direktiivi, jota myös tämä valiokunta on katsonut. Aloitetaan tästä sisämarkkinoiden syventämisestä ensimmäisenä aiheena. Talous ja rahoituskriisi on osoittanut eurooppalaisen mallin selkeitä puutteita. Ja jos me haluamme ylläpitää hyvinvoinnistamme ja kehittää sitä, tarvitsemme uutta taloudellista mallia, joka takaisi kestävän kasvun. Ja tähän tarvitaan uudistuksia eri jäsenvaltioissa tietenkin, mutta myöskin koko unionin alueella. Unionin tulee tarttua aloitteeseen, jotta voidaan luoda tätä kasvua. Ja katsotaanpa nyt hieman vielä menneisyyteen. 92 vuonna Jacques Delorsin johdolla silloin tavallaan luotiin sisämarkkinat ja tämä kaikki loi uutta uskoa eurooppalaiseen yhdistymiseen. Ja tämä oli hyvin kunnianhimoinen projekti silloin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin edustajat. Nyt on tärkeää, että me annamme uutta pontta Euroopalle. Eurooppa vaatii taas uusia kasvunäkymiä. Ja me näemme, että muilla mantereilla, siis Aasiassa, Etelä- Amerikassa ja muualla maailmassa, siellä on selkeää talouskasvua näkyvissä. Ja metinkin voimme hieman kateellisena katsoa sinne päin heidän kasvulukujaan. Professori Monti oli myöskin komissaarina komissiossa, ja hän teki raportin, jossa katsottiin tavallaan kahta asiaa. Ensinnäkin puhuttiin siitä, että integraatioon hieman kyllästytty ja kuinka voitaisiin kehittää tai syventää tätä integraatiota. Sitten toisaalta pitäisi myös katsoa mahdollisuuksia sen suhteen, kuinka voidaan tiettyjä sisämarkkinoiden esteitä poistaa ja tunnistaa niitä. Omassa raportissaan hän ehdotti konkreettisia ehdotuksia tämän tien eteenpäin menemisessä. Ja nyt tänä päivänä meillä on uusi tilanne Euroopassa. Tietenkin meillä on nyt Lissabonin sopimus ja tästä on tuen parlamentti, jos on uusia toimivaltuuksia. Ja parlamentti omissa valiokunnissaan voi myöskin tavallaan tukea pelkiä kunnianhimoisissa tavoitteissa, että Montin raportin tavoitteet pannaan täytäntöön. Ja että luodaan tästä uusi kunnianhimoinen uudistusohjelma. Komissaari Barnier on luvannut että hän sitten syksyllä ehdottaa tästä it- yhtenäismarkkinalainsäädäntöä, irrotusta. No tämä ei ole mikään tyhjiössä tapahtuva asia, vaan tämä perustuu myös niihin mietintöihin, joita olette täällä valiokunnassa tehneet. Ja että sisämarkkinalainsäädännöllä voidaan näin luoda konkreettisia olosuhteita sen suhteen, että kansalaiset, yritykset kuluttajat voivat saada enemmän hyötyä sisämarkkinoilta. Ja komissari Barnier tulee vuonna 2011-2012 tekemään 30 konkreettista tointa, joista tullaan keskustelemaan sitten loka-joulukuussa neuvostossa, jotta 2012, 20 vuotta Jacques Delorsin tärkeän aloitteen jälkeen pääsemme jälleen askelien eteenpäin. Herra puheenjohtaja, haluaisin vielä sitten todeta innovaation tärkeyden yhtenäismarkkinoilla. Eurooppa voi antaa tärkeitä impulseja standardisoinnissa ja tiedän, että puheenjohtaja pitää myös tärkeänä tätä asiaa. Tänä päivänä teknologian kehitys on niin nopeaa, että tavallaan menettelytavat jäävät aina jälkeen tässä ei pystytä aina pitäytymään maailmassa tapahtuvassa teknologian kehityksessä, ja jotta oltaisiin myös kilpailukykyisiä samalla. Sen toinen asia, joka liittyy tähän, on patentit Euroopassa. Juuri valiokunnassa Strasbourgissa minulla oli mahdollisuus eh, keskustella eurooppalaisesta patentista. Tämä eurooppalainen patentti, se pitää antaa meille se mahdollisuus, että myöskin pk-yritykset niitä ja niiden etuja voidaan suojella, jos he patentoivat jotain. Ja te, herra puheenjohtaja, kaikki täällä valiokunnassa olevat edustajat, tekin pidätte tätä asiaa tärkeänä, tiedän sen. Ja on tärkeää luoda innovaatiosuotuisia julkisia laitoksia ja toimijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että kun jotain kilpailutetaan, että ottaa huomioon myöskin samalla innovaatio, ei pelkästään hinta. Ja otan se innovaatio myönteisiä kilpailuja esille. Me teemme tästä myöskin ehdotuksen tiedosta kilpailukykyyn, ehdotuksen, jonka puitteista ollaan tekemään konkreettisia ehdotuksia asian tiimoilta. Ja sitten tämä ensimmäinen aihe, jonka halusin mainita, oli tämä sisämarkkinat. No tämä ei ole sattumaa, herra puheenjohtaja, koska jäsenvaltioissa ja ryhmissä keskustellaan asiasta jo paljon tästä. Ja tässä on monia asioita, joita voidaan ottaa esille sisämarkkinoiden suhteen ja sitoudutaan jälleen asiaan. Minusta sisämarkkinat ovat juuri se asia, jolla voidaan tukea kilpailukykyä. Sitten toinen asia on ähm, tämä direktiivi kuluttajien oikeuksista. Esittelijä herra Schwab on täällä paikalla, myöskin varjoesittelijät ovat täällä paikalla. Heidänkin kanssa olen keskustellut asiasta ja tiedän, että teidän valiokuntanne on tehnyt hyvin syvällistä työtä kuluttajaoikeuksien suhteen. Eurooppa-neuvosto on tehnyt 42 työistuntoa tämän asian suhteen. Ja miksi tämä on niin tärkeää? Minusta kuluttajien oikeudet kuuluvat sisämarkkinoiden ytimeen. Ne ovat juuri tärkeä osa sitä. On tärkeää luoda luottamusta yrityksiin kuluttajien taholla Euroopassa. Ja tässä juuri kuluttajien oikeuksien suojeleminen on tärkeää. Tulemme tekemään kaikkemme sen eteen, että tämä asia edistyy. Vivian Redding on tästä vastuullinen komissaari ja hän on myöskin tukemassa tämän asian eteenpäin viemistä. Tästä on tästä kohdennettua maksimiharmonisointia, jotta tämä edistyy. Nimittäin lainsäädännöt 27 jäsenvaltion puitteissa kuluttajasuoja-asioissa ovat hyvin erilaisia. Ja meidän tulee tehdä niin, että me löydämme tähän käytännön läheisen lähestymistavan. Tulemme kappale kappaleelta, artikla artiklalta katsomaan sitä, missä on lisäarvoa kuluttajille ja kaupalle, jotta voidaan antaa juuri harmonisoidun kautta, harmonisoinnin kautta. Ja meidän tavoitteena on se, että sitten joulukuussa 2010 voimme ehdottaa direktiiviä. Ja olisi hyvä, herra puheenjohtaja, jos teidän valiokuntanne olisi siihen mennessä luonut omat kantansa valmiiksi, jotta sitten Unkari seuraavana puheenjohtajavaltiona voi tarttua ohjaksiin. Ja nyt kun tässä on kyseessä tämä kuluttajan, kuluttajien oikeusdirektiivi, niin samanaikaisesti meidän pitäisi myös katsoa sitä, kuinka kuluttajien oikeuksia voidaan tehokkaammin suojella – Tämän vuoden lopulla meillä on Brysselissä yhdessä komissaari John Dahlin kanssa järjestetty eurooppalainen kuluttajansuoja ja täytöönpanopäivä, jossa katsotaan juuri 27 erilaista valvonta- ja täytöönpanoviranomaista, jotka joutuvat toimimaan juuri tämän alan täytöönpanon suhteen. Me oikeastaan Belgiassa olemme onnistuneet melkein hyvin tässä tehtävässä. Etenkin tänä päivänä voidaan käyttää myös internetiä apuna. Mutta toisaalta on myös niin, että muissa jäsenvaltioissa, jos vaikka kuluttaja jostain internetin kautta jotain muusta jäsenvaltiosta, niin miten voidaan tässä yhteydessä taata kuluttajan suoja. Ja tämän takia meidän pitää vaihtaa tietoja, jotta kuluttajia ja kaupan toimijoita suojellaan oikein. Ja kolmas asia, joka on meille myös tärkeä, on tämä myöhästyneet maksut, viivästyneet maksut. Tiedämme, että äh, talous- ja, ja finanssikriisin aikana tähän on tullut paljon uusia ongelmia mukaan, mutta sen jälkeen, kun 2010 luotiin tämä eurooppalainen maksuindeksi, niin on nähty myöskin, että tällä hetkellä myöstyneet maksut ovat 300 miljardia euroa Euroopassa, siis rahaa, joka puuttuu pk-yrityksiltä Euroopassa tällä hetkellä. Tämä on suuri ongelma mantereellemme imco valiokunta ja Rova Weiler esittelijänä on tässä tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja tiedän, että tässä on pyritty ja ponnisteltu myös sen suhteen, kun on pyritty tässä tukemaan myöskin yksityisyrityksiä, niin on pyritty luomaan myöskin samalla sanktioita, jotteivät yritykset enemmän kärsisi näistä myöstyneistä maksuista niin paljon. Meidän tavoitteemme on se, että kun tunnemme parlamentin kannan, niin sitten tulemme saamaan neuvostolta neuvotteluvaltuutudet, jotta voimme sitten kielen kanssa käydä neuvotteluja asiasta, jotta sitten syksyllä saamme yhteisymmärryksen aikaiseksi neuvoston ja parlamentin välillä. Tietenkin täällä on monia asioita pitää vielä tähän mennessä ratkaista. Enemmänkin juuri valtion ja yksityisten yritysten eroja tulee katsoa. Ja sitten tämä 60 päivän maksuaika-asia ja soveltamisala-asia ja myöskin se, että tulee tähän myöskin terveydenhuollon alan toimijat mukaan. Nämä kaikki asiat pitää vielä ratkaista. Mutta näin ensimmäisenä 12 päivänä omalla kaudellamme olemme pyrkineet löytämään tähän ratkaisuja. Ja olisi hyvä, jos voisimme sitten seuraavien kuukausien aikana saada lopulliset ratkaisut näkyviin. Ja komissio eh, ja muutenkin ovat tässä mukana, mutta parlamentti on myös ollut tärkeässä roolissa tähän mennessä. Tässä eh, tärkeitä aiheita, mutta myöskin kolme muuta aihetta, joita haluaisin ottaa vielä lyhyesti esille. Tekninen harmonisointi on yksi näistä rakennusaineet ja tekstilituotteet tässä esimerkkeinä. Te olette tehneet myöskin työtä tämän suhteen jo aikaisemmin. Pyrimme toisella käsittelyssä tämän asian viemään päätökseen. On tärkeää, että rakennussektori ja tekstooli, tekstilisektori voivat toimia sisämarkkinoiden tehokkuusta, koska ne ovat Euroopalle ja valtiolle tärkeitä sektoreita. Ja sitten uhkapeli sektori vielä. Me odotamme tässä komission vihreää kirjaa uhkapeleistä ja haluamme käydä myöskin julkista keskustelua eurooppaissa yhteydessä. Kun puhutaan näistä internet-uhkapeleistä, niin tietenkin meidän pitää luoda vielä oma kantamme tähän. Ja vielä yksi aihe, jonka haluaisin mainita tässä, on sitten vähit vähittäiskauppasektori. Te tiedätte, että komissio muutama viikko sitten teki hyvin laajan tutkimuksen meidän vähittäiskauppasektorimme vahvuuksista ja heikkouksista. No eihän se riitä pelkästään, että katsoa mitä vahvuuksia heillä on. On tietenkin hyvä tietää näistä, mutta, ja myös hyvä tunnistaa heikkouksia, mutta tämän jälkeen pitää löytää ratkaisuja. Sillä tuottavuuden suhteen olemme huomattavasti muita vielä jäljessä Euroopassa. Sitten myöskin lisäongelma se on, on se, että täältä puuttuu hintojen avoimuutta tiettyjen tuotteiden suhteen sisämarkkinoilla. Ja saattaa olla myöskin ongelmia, että jotkut tuotteet ovat markkinoilla hyvin hallitsevia, eli kaikki toimijat eivät ole silloin tasavertaisessa asemassa. Että on suuria toimijoita, kauppaketjuja, joilla on enemmän mahdollisuuksia kuin pienillä toimijoilla on. Ja tietysti tiettyillä, tietyillä paikallisilla alueilla puuttuu kilpailua, ja tällöin kuluttajat kärsivät tästä, koska joutuvat maksamaan korkeampia hintoja. Meillä on tutkimus, joka on esitetty komissiolle, ja se tullaan käsittelemään sitten 10.12. kilpailukykyneuvostossa ja tulemme vetämään tästä omat päätelmämme tämän jälkeen. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Lopuksi haluaisin mainita vielä kaksi asiaa. Komission ja teidän valiokuntanne, IMKO-valiokunnan ansiosta meillä on tällainen 9.11. tällainen yhtenäismarkkinafoorumi. Ja tiedämme, että te otatte tämän asian hyvin vakavasti. Ja minäkin voin vain esittää tukeni tällä tulevalle foorumille 9.11. Ja samalla haluaisin kutsua teitä, teidät kaikki, tänne meidän Belgian puolellemme. Eh, eh, me haluamme IMKO-valiokunnalla osoittaa konkreettisesti, millä kentillä voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja haluamme kertoa teille myös siitä, missä Belgia on myös kuluttajan suoja tai kilpailuasioiden suhteen jo pannut eurooppalaisia määräyksiä täytäntöön. No, tämä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma ja aiomme myöskin tehdä hyvää yhteistyötä komission kanssa tämän suhteen. Ja tunnen myös sen, että ja huomaan sen, että täällä valiokunnassa on hyvin paljon kunnianhimoa myös näkyvissä. Tekin haluatte laajentaa, kehittää eurooppalaista eh, järjestelmää. Ja kyseessähän on myös se, että Euroopan parlamentilla on tällä hetkellä vahvempi rooli näissä asiassa. Huomaatte, että me kyllä kunnioitamme sitä. Me otamme teidän työnne hyvin vakavasti. Tulevina kuutena kuukautena tulemaan teidän käyttävissänne kaikkien parlamentin jäsenten käyttävissä, jotta voimme sitten yhdessä katsoa, minkä teemojen suhteen voimme tehdä yhteistyötä ja mistä saamme sitten tämän avulla tuloksia aikaan. Ja sitten lopuksi vielä, herra puheenjohtaja, olen tietenkin valmis vastaamaan kysymyksiinne, jos valiokunnan jäsenillä on kysymyksiä minulle. Ja kyseessä ei tietenkään ole pelkästään nämä kuusi teemaa, jotka mainitsin, vaan voitte esittää kysymyksiä myös äh, muista aiheista, eh, vaikka teidän omista aiheistanne täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia kovasti ministerille tästä hyvin kattavasta esityksestä. Ja on oikein ö, mukava nähdä, että olette näin sitoutuneita näihin asioihin ja olette myös ö, vakuuttuneita siitä, että tämänkin valiokunnan asiat ovat erittäin tärkeitä. Mehän kunnianhimoisesti haluamme viedä asioita eteenpäin. Oli, oli mukava kuulla siitä, kuinka tärkeänä te pidätte eh, työtä, joka käsittelee vähittäismyyntisektoria. Mehän valiokunnassamme olemme eh, päättäneet jo laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön, ja uskoakseni kilpailuneuvostoa ennen, joka pidetään 10.12 niin varmasti siihen mennessä me saamme oman mietintömme ja Sillä tavalla voimme antaa teille panosta pökköä pesään keskusteluissa. Me varmasti se avittaa teitäkin. Minulla on ollut myös etuoikeus vierailla edellisessä kilpailuneuvostossa. Muistaakseni olitte siellä itsekin. Keskust- kerroin teille silloin omasta mietinnöstämme, joka koskee sisämarkkina-asioita. Ja vaikka tämä ei kuulunutkaan alkuperäiseen työohjelmaan, ne ehkä, niin Barnier varmaan haluaa, että hänen sisämarkkina-ajatuksensa äh, saadaan myös mukaan. 9. marraskuuta järjestetään vielä kokous, jolloin pohdimme enemmän näitä asioita. Olisi hyvä, jos tuohon aikaan voitaisiin myös tämä Barnierin sisämarkkinalainsäädäntö, Single Market Act, äh, lanseerata. Me varmasti voimme saada aikaan hyvää yhteistyötä kolmen instituution kesken teidän puheenjohtajakautenne aikana. No, tämä oli lyhyt jo- johdanto minulta. Nyt pyydän äh, kollegoita ensin puhumaan. Ensinnäkin niin neljän poliittisen ryhmän äh, puhujat, edustajat voivat avata keskustelun ja sitten te saatte mahdollisuuden vastata. Eli Schwab, Tarabella äh, ja Rochefort ja Chande saavat puheenvuoron. Ja sen jälkeen seuraavat puhujat. Mrs. Weiler, um, and, uh, and then, uh, uh... Ja jos joku muu vielä haluaa käyttää puheenvuoron, niin voitte pyytää puheenvuoroa kolmannelle kierrokselle. Schwab ensin. Ja, vielen Dank, Kiitoksia, puheenjohtaja herra ministeri. Kiitokset tästä hyvästä tavasta. Olette aloittaneet oman kautenne. Olette viime viikolla Strasbourgissa viime viik- ja nyt täällä jo tänään valiokunnassa. Uskon, että neuvostossa on varmaan jäänyt teille jonkun verran vielä töitä käsiin Espanjan puheenjohtajakaudelta ja uskon kuitenkin, että Belgian puheenjohtajakaudesta tulee menestys. Kun te mainitsitte, että Jacques Delors teki tavallaan silloin oman työnsä 90-luvulla, niin varmaan monet neuvoston kolkat eivät aina yhtä euromyönteisiä kuin hän oli. Joten täällä on tärkeää, että tämä henki heräisi uudestaan, jotta Euroopassa päästään myös kuluttaja-asioissa eteenpäin. Te mainitsitte useamman direktiivin ja haluaisin keskittyä näistä kahteen. Tärkeimpään, kun tällä hetkellä neuvostossa käsittelyssä nämä myöhästyneet maksut mainitsit täällä. Me täällä parlamentissa jo ryhmien kesken näemme täällä, että tällä hetkellä neuvostossa kilpaillaan, mitkä alat voidaan jättää ja kuinka pitkäksi aikaa pois tästä direktiivistä. Ja että täällä todettiin myöskin, että on tällainen yli takaraja näille B2B-sopimuksille, jotka ja voidaan sopivan tietystä aloista jätetään pois. Niin kysymykseni on se, että uskotteko, että tämä neuvottelumandaat, joka on sovittu neuvostossa, uskotteko, että tulee todellakin tänne parlamenttiin sitten, voimmeko todellakin edistyä tässä asiassa jotenkin eteenpäin vai pyritäänkö täällä vain pelkästään siihen, että pyritään löytämään joku yhteinen kanta, jossa kaikki voivat hyväksyä. Sitten toinen koskee kuluttajan oikeusdirektiiviä. Te totesitte, että, että marraskuuhun mennessä tänä vuonna haluatte tehdä erotuksen, ja se kokonaiserotuksen. Ja sitten ensi viikko, mutta viime kolme tapasimme Strasbourgissa varjoesittelijöiden kanssa ja puhuimme meidän strategiastamme ja etenemismalleista. Täällä oli pieniä erimielisyyksiä silloin. Huomasitte varmaankin, että tässä tärkeää on se, että meidän pitää tästä kohdennettua yhdenmukaistamista ja katsoa, millä alueella päästään eteenpäin. Ja nyt haluaisin kuulla, miten Belgia aikoo kestellä puheenjohtajavaltioita tämän yhdenmukaistamisen te olette keskustelleet asiasta jo neuvostossa. Voitteko ehkä kertoa meille vähän asiasta neuvoston kannalta? Mitä siellä on puhuttu? Mennäänkö se minimaaliharmonisoinnin tielle vai onko siellä joku tällainen laajempikin harmonisointi kyseessä? Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Mr. Kiitoksia, Tarabella. Ja, meneer de minister, uh, ik wens u een hartelijk welkom bij ons. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi valiokuntaamme. Ja nyt tulen puhumaan Ranskaa. Kiitos, että täsmensitte prioriteettinne nuo kolme ensimmäistä ja mainitsitte myös muutaman muun asiakokonaisuuden. Ne ilahduttavat meitä, mutta mitä tulee Belgian puheenjohtajakauden ohjelman liittyen sisämarkkinoiden lopun saattamiseen, vähänpä tahtoa tässä näyttää olevan työskennellä niiden, niillä alueilla, joissa kansalaisilla on paljon tarpeita. Sä sanotte, te sanotte esimerkiksi, että tulette tarkastelemaan yleishyödyllisiä palveluita. No onhan se hyvä niitä tarkastella niitä aloitteita, mutta, mutta eikö ole niin, herra ministeri, että puheenjohtajamaa olisi voinut olla vähän kunnianhimoisempi kuin, jos ajatellaan esimerkiksi telekomarkkinoita, energiamarkkinoiden vapauttamista. Nämä ovat osoittaneet kuluttajan kannalta, umpiko yksi hinnan kannalta, nehän eivät ole oikein laskeneet. Äh, transparenssin kannalta laskut eivät ole vieläkään selkeitä. Operaattoreiden valinnan kannalta tai palveluiden laadun kannalta sekään ei ole aina parannuttunut, pikemminkin päinvastoin. Monet kuluttajajärjestöt ovat sitä mieltä, että ei pitäisi tarkastella, vaan pitäisi olla proaktiivisia ja miettiä, mitä Äh, objektiivisia tuloksia epäilemättä myönteisiäkin, mutta myöskin kielteisiä seurauksiakin va- markkinoiden liberalisoinnista on ollut kuluttajien vapaudelle ja valinnalle. Ja tämä liittyy siis sisämarkkinoiden yhtenäistämiseen. Ja täällä on myös monen kertaan puhuttu De Virtsin mietinnönkin yhteydessä kuuluten peruskirjasta ja komissiokin energiapaketin yhteydessä kadotti tätä ää, energiasektorin kuluttajien peruskirjaa, mutta neuvosto ei sitä hyväksynyt. Ja telekom-alueella olette nähneet, että parlamentilla on myönteinen rooli ja se on painanut päälle koko ajan, jotta Euroopassa kuluttajahinnat erityisesti roaming-hinnat olisivat laskeneet ja parlamentin päätös on niitä laskenut. Mutta sitten se toinen kysymys, eli internetin käyttö ympäri Eurooppaa matkustaessa. Eikö neuvosto voisi vähentää hintaeroja? Ne ovat kahdeksankertaiset jopa jäsenmaat kesken, ja tämä on huono asia kuluttajille. Kiitän teitä, herra ministeri. Uh, Kiitoksia kovasti. Seuraava puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, hyvä ministeri, haluaisin onnitella teitä, koska mielestäni teidän ehdotuksenne ja teidän, se mitä sanoitte, oli kyllä todistus siitä, todiste siitä, että teillä on kunnianhimoisia tavoitteita ja teillä on samankaltaisia huolia kuin meilläkin. Muutama huomio. Me olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että me yhdessä haluamme viedä eteenpäin jokaista näitä yksittäistä aluetta, mutta kysymys kuuluu miten. Mielestäni ö, olitte aivan oikeassa, kun ö, siinä järjestyksessä, jossa puutuitte eri ö, osioihin, e, esimerkiksi vaikkapa sisämarkkinoiden ö, lanseeraamisesta. Minä mielu, mieluummin puhun ö, sisämarkkinoiden eteenpäin vie, uudelleen lanseeraamisesta kuin niiden loppuun saattamisesta, koska sehän on loputon ö, tie. Viittaan tässä myös siihen, mitä Monti on kirjoittanut. Ö, minä olen tuntenut Mario Montin jo jonkin aikaa. Hän on laatinut raporttinsa, joka on ihan hyvä. Hänkin on kehitellyt ajatuksiaan ja hänellä hänkin, jolla on paljon kokemusta sisämarkkinoista, on sitä mieltä, että niitä ei voi jyrätä läpi, vaan neuvottelun tietä ja täytyy pyrkiä eri jäsenvaltioiden kesken kultaista keskitietä, jotta päästään eteenpäin. Ja kyllä näyttää siltä, että kun ajatellaan näitä Montin ajatuksia, niin nimenomaan jäsenvaltioihinhan tämä kilpistyy. Nyt näyttää siltä, että pallo on nimenomaan jäsenvaltioiden ja neuvoston kentällä on tietenkin hyvä, että voidaan tehdä ehdotuksia sisämarkkinoiden parantamiseksi, ja hyvä niin, jos Barnier pystyy näin tekemään, mutta aina kun pohdimme lainsäädännöllistä tekstiä, lakia, direktiiviä, sisämarkkinalainsäädäntöä, niin Olisiko parempi, eh, että pyrittäisiin aina vain kunnianhimoisimpiin tavoitteisiin sen sijaan, että vain pyrittäisiin tekemään välttämätön? Sitten mitä tulee kuluttajien eh, suojeludirektiiviin, niin me kaikki toivomme tietenkin, ja me olemme Schwabin kanssa keskustelleet, joka on ehm, esittelijä, me toivomme kaikki, että Belgia puheenjohtajavaltiona voi ottaa tärkeitä askeleita niin, että lopultakin eh, saadaan aikaan yhteisymmärrys asiasta. Ne sanamuodot, joita Belgian puheenjohtaja ohjelmassa on, no, minusta olisi mukavaa, jos sanamuodot eivät olisi niin häilyviä. Täällä puhutaan vain tällä tavalla yleisellä tasolla kuluttajien puolustamisesta ja suojelemisesta, mutta kyllä meidän pitää pitää huoli siitä, että saadaan lisää kuluttajan suojelua. On erittäin tärkeää, että myös eurooppalainen kuluttaja ottaa tämän direktiivin myönteisenä asiana, sellaisena, joka on omiaan takaamaan sen, että tämänhetkinen sisämarkkina tämänhetkiset kuluttajansuojat voidaan taata ja niitä voidaan vielä parantaa ottaen huomioon erilaiset kehityskulut, kuten muun muassa e-kauppa. Niin toivottavasti ennen vuoden loppua kaikki pienet viipeet saadaan kiinni. Ja mitä sitten tulee omaan ryhmääni, niin mm, minäkin haluan tukea eurooppalaista patenttihanketta. Se on erittäin tärkeää PK-yrityksille – me olemme puhuneet useaan otteeseen tästä patenttihankkeesta. Ja vielä loppuun sanoisin seuraavan asian. Tämä on oikeastaan kysymys, joka johtuu siitä, mitä Schwab sanoi ja liittyy kuluttajadirektiiviin. Kun puhutaan täydellisestä harmonisaatiosta, johon tässä nyt pyritään, Schwabhan sanoi, puhui pikemminkin minimiharmonisaatiosta. Onko näiden kahden välillä jotain kultaista keskitietä? Onko neuvosto kenties pohtinut tällaista ö, keskitien harmonisaatiota, ei minimi eikä täydellistä harmonisaatiota, joka ei olisi siis minimiharmonisaatiota, ö, vaan olisi vähän kunnianhimoisempaa. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Kiitos, Rochefort. Ja sitten seuraava puhuja. Eh, ευχαριστώ, Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς αλλά και προλαλήσαντε συνάδελφοι στην έκθεση. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, te mainitsitte Monti-raportin niin Tämä on hyvin laaja tutkimus. Ja haluaisinkin tietää, kuinka pitkälti ottaa mukaan se, mitä tässä raportissa on mainittu. Ehkä te olette ottaneet myös mahdollisia muutoksiakin esille ja miltä ne muutokset näyttäisivät. Monti yhdessä viimeisissä kokouksissamme täällä analysoi sitä, että mitä toimenpiteitä tulee tehdä, jotta hänen raporttinsa voidaan panna täytäntöön tämän New Dealin yhteydessä. Ja hän vaatii, että herra Paros ottaisi tämän asian todellakin esille ja keskustelisi siitä korkealla tasolla. Te täällä puheenjohtajavaltion edustajana – Näettekö te myös tämän asian niin, että Monti-raportin ajatukset ovat oikeita ja mitä toimenpiteitä tulet tekemään neuvostossa tämän suhteen? Voitko kertoa meille tästä lisää? Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Nyt annan ministerille mahdollisuuden vastata ensimmäiseen kyselykierrokseen ja sen jälkeen vielä kaksi kierrosta. Uh, thank you well. uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiittäisin teitä myöskin johdannossa esittämistänne kommenteista. Ja siitä, mitä sanoitte valiokunnassa tehdystä mietinnöstä. Ja se, että haluatte toimia rinnakkain neuvoston kanssa, tämä on myönteistä. Teillä on valiokunta-aloitteinen mietintö tulossa sisämarkkinoihin ja me taas neuvostossa pyrimme joulukuussa esittämään joitakin johtopäätöksiä sisämarkkinoiden toiminnasta, joten olisi hyvä, jos teidän mietintönne valmistuisi samoihin aikoihin, että saisimme teiltä vähän syötettä. Joten meidän täytyy saada aikataulumme synkronoitumaan niin, että voimme toimia yhdessä. Herra Schwab kysyi maksatusten myöhästymisestä ja ratkaisukeinoista ongelmaan. Neuvostossa aikomuksemme on saada mandaatti Belgian puheenjohtajakaudella Belgialle, niin että voisimme käydä keskusteluita parlamentin kanssa saavuttaaksemme kompromissin siitä, ketkä kuuluisivat direktiivin sovellusalaan. Ja meillä, meidän kunnianhimo on saada myös pk-yritykset mukaan äh, direktiivin alaan. Tässä olemme samaa mieltä, joten neuvostossa mietimme, minkälaisella foorumilla voisimme parlamentin kanssa keskustella päästäksemme sopimuksia vuoden loppuun mennessä. Sitten herra Schwab esitti kysymyksen harmonisaatiosta. Ja sitten herra Rochefortin kysymys viime neuvostossa Espanjan puheenjohtajakaudella meillä oli keskustelu, jossa kykenin toteamaan, että jäsenvaltioiden enemmistö pyrkii fokusoituun maksimaaliseen harmonisointiin, mikä mahdollistaa pragmaattisen lähestymistavan voimme luku luvulta pohtia minkälaista harmonisointia voisimme aikaan saada, jotta keskustelun päätteeksi voisimme sitten sopia asiasta. Minusta kuluttajien ehdot ovat tärkeitä. Siihen herra Rochefort totesi, mutta totta kai samaan aikaan meidän täytyy voittaa rajat ylittäviä transaktioita, jotta Euroopan kasvu lisääntyisi. Ja tästä tein paljon kysymyksiä ää, artiklan neljä uudelleenmuotoilusta. Mainitsitte, että harmonisoinnin pitää olla fokusoitu. Se on tärkeä tavoite, mutta en halua löydä etukäteen lukkoon, mitä neuvosto tulee asiasta ajattelemaan. Mainitsemani lähestymistapa on perehtymisen arvoinen ja se on yksi ajattelutavoista, joita tulee estämään neuvostossa. Ja herra Tarabella, mainitsitte yleishyödylliset palvelut. Tiedätte, tiedätte, että tämä on ideologinen keskustelu. Se on tärkeä keskustelu käydä. Politiikka on ideologinen. Keskustelu politiikka on ideologia, ideologisia keskusteluja täytyy käydä ja tämä on ihan meidän tehtävämme on oikein iloinen, että otetaan sen esille. Totta kai olen lukenut Lissabonin sopimuksen artiklan 14 ja myöskin sen pöytäkirjan 26, lisäpöytäkirjan 26 ja olen lukenut myös Marja Montin raportin ja voimme todeta, että on erityisiä sektoreita, kuten telekommunikaatio, pankkipalvelut, kuljetus. Jossa viittasi siihen, että täytyy tehdä välttämättä aloitteita näiden palveluiden vahvistamiseksi. Minä olen sitä mieltä, että ajatellen keskusteluita täytyy neuvostossa käydä, ajatellen herra Barnierin aloitteita, ottaa myös huomiota, on se, että te pidätte asiaa tärkeänä. Niin minun mielestä olisi kiinnostavaa nähdä, millä konkreettisella alueella pääsemme eteenpäin. Telekom-alueella meillä täytyy olla alustava keskustelu laajakaistaan liittyen. Emme voi hyväksyä sitä, että mm, maan osassamme osa väestöstä olisi verkkoon kytkeytyneenä ja osa ei. Tämä on hyvin arka aihe jäsenvaltioissa ja tässä odotamme tietysti komission aloitteita, mutta odotamme niitä innokkaasti. Tämän halusin sanoa. Ja sitten tämä dataverkkovierailu, data roaming. Komissio tulee meidän puheenjohtajakaudella tekemään tällaiseen väliaika aika tarkastelua, mutta enpä peitele sitä, että parlamentti toimillaan käyttäen välineitä, joita teillä perussopimusten no-, nojalla on. Meidän täytyy välttää nämä laskutusshokit. Se, että tulee joku yli 10 000 euron laskuja. Mä kertoo siitä, että, että kuluttajat, että eri ammatissa toimivat ihmiset törmäävät näihin ongelmiin ja puheenjohtajakallamme on mahdollisuuksia aloitteisiin ja Ja se hyvä, että parlamentin puolelta tulisi myös aloitteita. Herra Rochefort sitten sitä Marimontin New Dealiin. Sanoit, että tarvitaan muutakin kuin tämä aloitelista, niin nämä 30 aloitetta, joista herra Barnia puhui. Minun kantani on hyvin selkeä. Minusta meidän täytyy edetä konkreettisesti, mutta oikeassa hengessä. Ei tämä ole mikään tekninen ehdotusluetteloa. Meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoiden henkeä. Loin tarkkaan tämän kreikkalaisen mietinnön, jossa viitattiin kuluttajien ongelmista, kun transaktiot ovat rajat ylittäviä. Ja on parlamentin, mutta myös puheenjohtajamaan vastuulla pitää tätä asiaa estyslistan kärjessä ja samaan aikaan pitää saada konkreettisia tuloksia aikaan ja toisaalta pitää olla hyvin kunnianhimoinen, sillä jos Eurooppa haluaa yhdentyä, jos me haluamme eurooppalaista projektia, jota kansalaiset kannattavat, niin tarvitaan johtajuutta. Euroopan poliitikkojen miesten ja naisten pitää osoittaa leadershipia. Minä tiedän, että te olette omistautuneita tälle aiheelle. Mekin olemme sen projektin ytimessä. Olin 19-vuotias, kun Delor oli komission puheenjohtaja. Aloitin yliopistopin opinnot silloin ja pakko sanoa, että Delorin vuosina Euroopalla oli kunnianhimoa, mitä se tarvitsee uudestaan. No, meidän täytyy toteuttaa tämä kun, kunnianhimoa. Te estitte kysymyksen eurooppalaista patentista. Kuten sanoin, puhun tästä jo juuri valiokunnasta ja valiokunta ne voisi tehdä tästä mietinnön. Tiedätte, että komissio, komissaari on tehnyt, tehnyt ehdotukselle tähän Delan keskusteluun. Minä Odotan avointa keskustelua kaikkien kollegojen kanssa. Meillä on epämuodollinen neuvoston kokous syyskuussa ja muodollinen lokakuussa. Ja minä haluaisin tähän ongelmatiikkaan konsensuksen. Mutta enpä peitele teiltä, että sopimus tarjoaa monenlaisia keinoja. Ja Euroopan täytyy löytää poliittinen ratkaisu joulukuun Eurooppa-neuvostossa, sillä ongelmat ovat peräisin 50-luvulta, jos Eurooppa haluaa kohdata Yhdysvaltojen ja muiden maiden kilpailuun, niin sitä tulee tämä pragmaattinen vastaus ja herra Barnierin ehdotus, joka vähentää ää, patentin käännöskustannuksia 12 000 eurosta 700, niin se on tärkeää yrityksille. Myös pk-yrityksille harmonisoinnista. Siihen liittyen varmaan annoin vastauksen. Ja sitten liittyen viittauksenne Montti-raporttiin ja aloitteisimme, niin on tärkeää erityisesti lähteä herra Barnierin ehdotuksista, joita me vielä odotamme. Tämä on kuitenkin Greg-mietinnät ja muu valiokuntanne työ tarjoaa tärkeää syötettä. Ja kuten aikaisemminkin mainitsin, meidän täytyy pyrkiä siihen, että eri tapaamisissa ja myös niissä, että joihin puheenjohtaja viittasi, me keskitymme spesifeihin toimiin, joita me haluamme sitten konkretisoida. Euroopan tarina on se, että Euroopan kuluttajia yrityksiä varten meidän täytyy löytää sopiva tasapaino. Ja erityisesti ihmisten täytyy kyetä liikkumaan näillä markkinoilla. Tämä tulee olemaan viestini puheenjohtajan maan suunnalta. No. Kiitoksia kovasti. Niin. Meillä ei varmaankaan enää ole kauheasti aikaa, mutta olisi hyvä, jos vielä parikymmentä minuuttia voisitte olla täällä vieraanamme. Kiitoksia. Kuusi kollegaa on listalla. minäkin, äh, minä en halua olla täällä mikään diktaattori, mutta pidän kyllä huolen siitä, että kukaan ei puhu pidempään kuin minuutin. Ehkäpä minä olin ryhmien edustajien osalta liian lempeä, mutta nyt aion pitää kiinni siitä, että aikarajoista pidetään kiinni. Venjamo Koredi Campos ja Weiler saavat puheenvuoron. No, sanotaan, että kaksi minuuttia per puhuja. Se olkoon hyvä kompromissi. No ensimmäinen puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri, että olette tullut paikalle ja haluan kiittää teitä äh, siitä, että äh, puhuitte, äh, viittasitte Deloriin. Se on ranskalaisille erittäin tärkeää. On ikävää, että asiat ovat jumeutuneet näinkin pitkiksi Kiitoksia, että viittasitte Delorin te olette belgialainen, te otatte vastaan kaikkialta Euroopan kolkilta kansalaisia ja edustatte todellaista eurooppalaista henkeä. Ja toivottavasti jatkossakin olette halukas tekemään hallitusten välistä yhteistyötä. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin sisämarkkinoista ja eurooppalaisesta patentista. Komissaarimme Barnier on varmastikin tavoitteena tavoitteena lanserata tämä eurooppalainen patentti. Minä tiedän, koska kuuluu saman puolueeseen hänen kanssaan, ja tämä on erittäin tärkeä hanke. Tässä globalisaation kriisissä on erittäin tärkeää, että voimme auttaa pk-yrityksiä ja muitakin yrityksiä. Ja tämä kuuluu myös kansalaisten etuihin. On totta, että kuluttajan suoja-asiat ja sisämarkkina-asiat koskevat paitsi kansalaisia myös ähm, äh, valittuja poliitikkoja. Äh, jul, on erittäin tärkeää, että kun tehdään julkisia ra- hankinta, äh, tarjouksia ja äh, tarjouskilpailuja, niin ähm, paikalliset tahot saavat olla niin vahvasti mukana kuin mahdollista. Espanja puheenjohtajavaltiona lanserasi uudestaan potilaiden oikeutta käsittelevän asiakirjakokonaisuuden. Sehän on ollut jumissa jo jonkin aikaa. Nyt meillä on uusi oikeudellinen perusta sisämarkkina kohta perussopimuksessa. Haluaisin tietää, että missä vaiheessa aiotte konkreettisesti alkaa keskustella asiasta ja aiotteko ottaa huomioon sosiaalidemokraattien toiveen siitä, että ei olisi kahden nopeuden potilaiden oikeuksia ja kahden nopeuden terveyttä, terveydenhuoltoa, vaan että pidetään kaikista kansalaisista huoli tasapuolisesti. Kiitoksia sitten professori eh, De Campos. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri Quickenborn, kiitokset tästä teidän esityksestänne. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että kunnioitatte parlamenttia ja mainitsitte myöskin nämä kaikki tärkeät asiat. Tietenkin olemme kaikki samaa mieltä, mitä tulee Monti-raportin tärkeyteen, mikä on sen merkitys sisämarkkinoille. Ehkä jostain pikkuasioista emme ole samaa mieltä, mutta kyllä näin yleisesti ottaen olemme samalla linjalla. Sitten internetmarkkinat ja sisäiset digitaalimarkkinat, no me puhumme sähkötaloudesta oikeastaan, sähköisestä taloudesta, mutta olemme samaa mieltä kanssa ne ja sitten yleishyödylliset palvelut. Tänä päivänä olemme vähän selkeämmässä tilanteessa kuin kaksi vuotta sitten. Nyt tilanne on yksinkertaisempi, ei niin ideologinen kuin pari vuotta sitten. Mutta pari kysymystä vielä liittyen teidän suunnitelmiinne kuluttajan oikeusdirektiivin suhteen ja liittyen ylipäätänsä kuluttajan oikeuksiin. Komissio vähän aikaa sitten esitti meille ratkaisua, joka vaikutti vähän Salomonin ratkaisulta, joka tarkoitti sitä täysharmonisointia. Eroteltaisiin, erottaisiin osa harmonisoinnista ja tämä osaharmonisointi ei koskisi näitä face-to-face-sopimuksia, täysin siis toisinpäin, osa, osa koski näitä face-to-face-ratkaisuja ja sitten muita koski tämä toinen. Ja nyt haluaisin mielelläni kuulla teidän kantanne neuvoston ja kilpailuneuvoston puheenjohtajana, mikä teidän kantanne on tähän näin. Tehän olette ottaneet tavallaan asioita esiin, jotka menevät tavallaan sitten seuraavalle puheenjohtajakaudellekin vielä. Voitteko kertoa meille tarkemmin, mihin, aiotte, mihin suuntaan olette lähteä tämän direktiivin suhteen? Kiitoksia, Weiler. Minister. Herra ministeri. Niin minä omalta taholta myöskin haluaisin kiittää teitä, että olette vannoneet Jacques Delorin nimeen. Minä saksalaisena sosiaalidemokraattina olen erittäin tyytyväinen, että tämä politiikan aloitteella uudelleen huomio. Näin Haluaisin puhua ensin teiltä näistä myöhästyneistä maksuista, siis maksuviivästyksistä. Ja te että tämä on yksi alueellanne, alueita teidän puheenjohtajakaudellanne, ja, ja myöskin kehuitte meidän kompromissiamme täällä parlamentissa, mutta tiedätte kyllä kuitenkin, että tämä asia on hyvin kiireellinen. Aikaa ei ole paljon. Eikä nyt ole kyseessä pelkästään se, että täällä on satoja tuhansia maksuja kyseessä. Ja täällä on monia yrityksiä, jotka ovat kirjaamaan nämä alas nämä maksut, koska maksumoraali on niin huono. Minä kollegani mainitsin nämä poikkeustapaukset vielä. Ja haluaisin tehdä sen, mitä me teemme aika usein täällä näin. Juuri neuvostossa – ei pitäisi avata ovia niin paljon poikkeuksille, ja tämän takia minä rajoitun vain yhteen. Emme tule jokaista lasten tarhaa ja hyvinvointipalvelua ottamaan tähän mukaan, vaan, vaan pelkästään sairaalat, koska sairaalat ovat kyseisillä omilla alueillaan, alueillaan tärkeitä taloudellisia tekijöitä. Tämän takia ei ole oikein, että yksityiset sairaalat ovat etulyntiasemassa kunnallisiin sairaaloihin verrattuna. Ja tämän takia poikkeus voi tässä jäädä, jos neuvostolla on vielä hyviä argumentteja tämän asian suhteen. Tässä on yksi mahdollinen kompromissi, mutta täällä parlamentissa melkein yksimielisesti kuudella tyhjällä äänellä tämä hyväksyttiin, eli teillä on oikeastaan hyvä pohja, kun ajatellaan sitten eri jäsenvaltioiden että Täällä on etelä, pohjoinen, itä ja länsi jäsenvaltiot mukana. Ei pelkästään kaksi suurta jäsenvaltiota, vaan hyvin laaja tuki tällä. Joten on varmaan helpompi lähteä tälle tielle, kun on näin laaja tuki takana. Sitten toinen asia. Haluaisin puhua vielä tässä näistä myöskin siitä, kuinka tarjouskilpailuja tehdään. Belgiassa aika usein myrskyä, mutta Belgiassa myöskin hyvä, hyvä tällainen sosiaalisen vakauksen järjestelmä. Ja jos todellakin nyt vakavasti sitten tämän otatte huomioon, että ottaa näissä tarjouskilpailuissa myöskin sosiaaliset kriteerit huomioon, niin tämä olisi hyvä. Mut, ja direktiivissä paperilla tämä on jo mukanakin, mutta kysymyshän onkin siitä, että tullaanko todellakin panemaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja te mainitsitte myöskin täällä innovaation. Tämäkin on mielenkiintoista. Yksi mahdollinen innovaatinen, innovaatinen toimenpide oli se, että parlamentti ja komissio voisi e, yhdessä teidän kanssa tavata siis, ja katsoa teidän kanssa, miten Belgiassa tarjouskilpailut järjestetään. Ja tämä olisi myös meillä hyödyksi. Voitte vastata kolmeen kysymyksestä tulee vielä kolme lisää. Ähm, Kiitos kysymyksistä, rakkaat kollegat. Rouva, te viittasitte eurooppalaiseen patenttiin. Vastaukseni herra Rochefortille selitin jo, että pidän järjestelmää tärkeänä – mutta viittasitte myös julkisiin sektorimarkkinoihin ja potilaiden oikeuksiin. Siellä hinnan käyttäminen ainoana kriteerinä haittaa innovaatiota ja ehkä se niiden tekijöiden huomioon ottamista, jota te kiinnitätte huomiota Euroopan komissio – on tekemässä EU 2020 projektin yhteydessä tällaisen lippulaivaprojektin. Ja komissio on vakuuttanut, että julkiset markkinat ovat tärkeä osa mukaan lukien kriteerit, johon viittasit, ekologiset, sosiaaliset ja ympäristötekijät. Tämä on tärkeää, koska julkisen sektorin Tätä näitä esimerkkejä tästä meidän täytyy taata oikeusvarmuus. Olen itse myös kunnallisvaltuus, kunnanvaltuuston jäseniä. Minä tiedän, millaisia ongelmia julkisella sektorilla toimimisessa on. Eli paljon on työtä tehtävänä. Terveyspalvelut ovat reellisesti sanoen myöskin herkka asiakokonaisuus ja selvää että terveyspalvelut eivät ole samanlaisia palveluita kuin muut. Neuvostossa asiasta on keskusteltu paljon. Voin taata teillä, teille, että olen vakuuttunut siitä, että kollegani ovat tämän ongelmatiikan piirteistä selvillä. Tulemme syventämään tarkastelua lähikuukausina ja tulemme myös hyödyntämään Belgian kokemuksia tässä on tätä tehtävänä ja jos puhumme tästä sisämarkkinoiden kontekstissa otetaan huomioon terveyssektorin erityispiirteet. Epäilemättä keskustelua tarvitaan ja ratkaisuja myös. Kollega Yves de Weisenard viittasitte e-kauppaan. Ja Montin raporttia lukiessa, niin vuonna 2020, jos digitaaliset markkinoiden markkinat ovat toteutettu, niin e-kauppasektori voisi kasvaa neljällä prosentilla vuodessa. Se on yrityksen arvoinen. Ja jos ajatellaan online-kauppaa EU-ssa verrattuna Yhdysvaltoihin ja muihin maan osiin, niin näette, että meillä on paljon esteitä muun muassa. Maksuihin liittyvät ongelmat. Joskus riida, riitoihin liittyvät sopimisongelmat Ja meidän täytyy mahdollistaa e-kauppa. Ja Monti raportissa ja myöskin lainsäädännössä puhutaan sitä, että me tarvitaan toimivat online-markkinat ja Nelly Cruz tulee vastaavana komissaarina tekemään ehdotukset tästä. Ja sitten kun tulee kaupankäyntiin ikään kuin myyjän tiloissa ja paikan päällä ja ei paikan päällä tapahtuvasta kaupasta, niin tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä erottelu on relevantti, mutta Espanjan kaudellahan toukokuussa neuvostossa keskustelimme tästä erottelusta, mi, mi, kenen tiloissa kauppaa tehdään. Ja kävi ilmi, että monikaan maa ei halunnut ottaa käyttöön tätä erottelua. Kuluttajajärjestöt ja yrittäjäjärjestöt olivat sitä mieltä, että on vaikea säilyttää tätä erottelua myyjän tilassa ja sen ulkopuolella tapahtuvasta kaupasta, joten sitä me emme tule säilyttämään. Herra Weiler, äh, johdantopuheenvuorossani viittasin teidän mietintöönne ihan tietoisesti, koska olette tehneet valtavasti työtä aiheestanne ja, ja tietysti ma- viivästyneiden maksujen direktiivissä. Täytyy ajatella, että, että kun kriisi on sitten ohi, niin meillä on paradoksi. Meillä oli kriisi, löysimme ratkaisun. Ja havaitsimme silloin, että ongelma roikkuu pöydällä liian pitkään, mutta tosiaan se on, että meillä on paljon etuja yhteensovitettavana, ja ajatellaan business to business, b to b puolta yritysten välisiä maksuja, niin siinäkin meidän täytyy miettiä ratkaisuja. Näin me toimimme Koreperissä. Me testaamme toistamme ratkaisuja ja Belgia pyrkii saamaan puheenjohtajakaudellaan mandaatin, että löytäisimme ratkaisun niin pian kuin mahdollista. Ja tämä voisi olla ensimmäinen asia, jossa Belgian puheenjohtajakaudella ratkaisuongelmiin löydetään. Löydämme sen ehkä jo ensi viikolla Korenperissä. Olemme siis hyvin tietoisia ongelmasta. Etsimme ratkaisuja kaikki kaikkien osapuolten kanssa Euroopassa. Ja sitten imco valiokunnan vierailu meidän luodamme. Brysselissä on jotain, johon me keskitymme. Sä mainitsitte Belgian järjestelmän ja, tehostit tätä, miten me työskentelemme näiden asioiden kanssa käytännössä. Meidän täytyy sopia puheenjohtajan kanssa päivämäärä vierailua varten, mutta se tulee olemaan tärkeä asia meidän kannalta. Niin, pytän päättämään 16.30 mennessä, että Cross of Build, The Tyler, ja myöskin rakennustuotteiden miten esittelijä ja sitten Robert Jos voisitte pitäytyä kahdessa minuutissa, niin se olisi hyvä. Uh, thank you. Uh, minister, I... Kiitoksia, ministeri. Minä haluaisin myöskin onnitella teitä, niin kuin muutkin kollegat täällä. Erityisesti tulee teidän sitoumukseenne yhteisölähestymistapaan. Ja haluaisin puhua myöskin tässä kuluttajadirektiivistä. Olen vähän huolestunut, että kun tämä parlamentti kaksi viikkoa sitten hyväksyi sen, että luku 6 ja 7 poistetaan kuluttajaoikeus direktiivistä, jossa puhuttiin ruoka- elintarvikemerkinnöistä. Me hyväksyimme hyvän mietinnön, jossa puhuttiin kuluttajien markkinoista ja pyrimme myöskin tukemaan Monti-raporttia ja yhtenäismarkkinalainsäädäntöä, mutta jos katsotaan kuluttajasuojadirektiivin, niin tämä on joko markkina tai, tai ihmiset. Ja kansallinen lainsäädäntö taas, siellä on lainsäädäntö, joka suojelee kuluttajia, toisaalta taas lainsäädäntö, joka suojelee yrityksiä, niin miettikää nyt vähän sitä, miten voidaan luoda sellainen visio, että, että on sellainen visio, että täällä nämä markkinat ovat myöskin suojamassa kuluttajia. Tällainen lainsäädännön varmuus ja selkeys on myöskin hyväksi kaikille. Kuka hyötyy siitä, että meillä on täällä 27 hajanaista lainsäädäntöä? Ja tietenkin jotkut korot ovat sitten vähimmäisvaatimukset ja osa taas täysharmonisointuja, osa taas sekaharmonisointuja. Meidän, meidän esittelijä teki loistaa työtä ja, ja kutsunkin hänet Kavurin nimellä, kun tunnet varmaan näitä Italian historiasta. Hän tuolla yhdistää meidät täällä. E, hän pyrkii luomaan tavoitteen harmonisoille. Täällä tarvitaan aina poliittista visiota, joka voitaisiin sitten saada myöskin eteenpäin neuvostossa, jotta – voidaan pois, poistua kilpailun tieltä ja mennä takaisin yhtenäismarkkinoiden henkeen, joka olisi kaikkien etujen mukaista, siis kuluttajien ja yritysten etujen mukaista. Kiitoksia ministeri. Robert Tyler, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri. Pyydän anteeksi, että olen myöhässä. Mutta kävin keskusteluja rakennustuotedirektiivistä juuri. On myönteistä, että olette niin avoinen ja että mainitsitte rakennustuotannon direktiivin. Tapaan varjastelijat huomenna. Pari lyhyttä huomiota. Ensiksi brittikysymys kävi ilmi, että yksi isommista brittin vähittäiskauppiaista ei noudata tätä etäkauppadirektiiviä Eli jos yksi suurimmista ei näitä sääntöjä noudata, on todennäköistä, että muutkaan eivät sitä noudata. Olisiko teillä mielipitä tästä? Ja sitten luottokorttimaksat ja pakettimatkadirektiivi, joka tulee käsittelyyn tammikuussa. Nyt kun monet ovat menossa lomille, niin on erittäin hyvä, että ensimmäinen seitsemättä äh, oli päivä joka merkitsi, että puhelimen käyttö lomalla laski, mutta luottokorttien kustannukset lomalla ulkomailla on vielä huol- ihmisiä askarruttava asia. valiokunnassa kollegat ovat erittäin kiinnostuneita innovaatiosta, mutta mekin olemme innovaatiosta kiinnostuneita. Olisiko teillä jotain sanomista siitä? tämän, teidän ministerin tittelin tämä Streamlinein valtavirtaista virtaviivastamisministeri. Tämä on hieno titteli ja kiinnostava. <laughs> Kiitoksia. No niin, toivottavasti päätän tähän asiaan vielä. Sitten Ova Rapti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω. Kiitoksia Kiitoksia ja tervetuloa, herra ministeri, tänne. Kaikkia onnea menestystä työhönne. Herra ministeri, en nyt tiedä, oletko tämän newsletterin, joka on täällä tarjolla. Tämä on erittäin hyödyllinen. Ja tässä tiedotteessa on myöskin hyvin selkeitä kuvia, teemme tavallaan kuvan tämänhetkisestä sisämarkkinatilanteesta. Ja minä nyt oikeastaan tunnistanut kuluttajien eli kansalaisten tilannetta tässä kuvassa. Ja tähän meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Samalla minä myös mietin sitä teidän vastaustenne, vastaustenne pohjalta kollega Peranetin kysymyksiin, kun kysyttiin eh, tällaista palvelusta, jotka ovat sosiaalisia luonteeltaan, niin tässä on kyseessä erityisesti kansalaiset ja kuluttajat ja varsinaisesti sairaat kansalaiset. Teidän vastauksessa on hyvin, hyvin kaunis paketti tuloksena, mutta me tulee sen paketin sisältöön, niin tähän liittyen minulla on vielä kysymyksiä kyllä mielessäni. Mutta toivotan teille kaikkia onnen menestystä työssäni ja toivotan, että saa myöskin vastauksia. Kiitoksia ja kiitoksia, että mainitsit myöskin tämän hyvän lehdistötiedotteen tai tiedotteen. Ja voin todeta kaikille, ja jos lähette meille sähköpostia, voitte saada oman kopionne tästä tiedotteesta. No niin, pyydän nyt ministeriä antamaan loppuhuomautuksensa. Well, uh, I can't speak English now. Vaikka minä puhun englantia. No, sisämarkkinoiden henkeen liittyen, niin Euroopasta puhutaan ja Ajatellaan, että meillä on 27-8 järjestelmää ja jokainen poimii siitä rusinat pullasta eikä kukaan työskentele Euroopan hengessä, niin minun reaktio on, että jos haluan luoda yhtenäismarkkinat kuluttajadirektiiviin liittyen, niin täytyy löytää uusi tasapaino, aito eurooppalainen tasapaino kuluttajien ja yritysten etujen välillä. Tämä on mahdollista mielestäni. Mutta silloin tarvitaan poliitikkoja, jotka eivät pönkitä kotivaltionsa etuja, vaan pyrkivät siihen, että luodaan eurooppalaiset markkinat, jotka ovat paljon dynaamisempia, me tarvitsemme lisää dynamiikkaa. Needs to go across the border. Yritysten pitää haluta ylittää rajat ja tarjota palveluita kuluttajille. Commerce, for example. As long as you cannot give citizens the, the... Mitä e-kauppaan tulee, niin ennen kuin kuluttajat saavat oikeudelliset takeet, että heillä on vaadittavat oikeussuoja, niin kuluttaja ei riskejä ota. Meidän pitäisi tarkastella tätä eurooppalaisten sisämarkkinoiden hengessä. Se, mitä minä, minä viittasin Delorin, ei liittynyt siihen, että hän on eurooppalainen tai älykäs ihminen, vaan siihen, että hän, häneen ruumillistui sisämarkkinoiden henki. Ja siksi 2012 on tärkeä vuosi kun me juhlimme sisämarkkinoita, niin silloin pitää hieman enemmän Delorin henkeä olla elossa. En nyt tarvita parlamentteissa, uskon, että Delorin henki on paremmin hengessä, mutta neuvoston ja jäsenvaltioiden pitää vakuuttaa toisemme, että me tarvitsemme uutta henkeä. Ja Styler, te puhuitte äh, pakettimatkoista. Komissio tekee aloitteen 2011. Unkarin puheenjohtajakaudella. Ja innovaatiossa puhuitte tästä lippulaiva-aloitteesta. Minäkin viittasin siihen. Minulla oli kiinnostava keskustelu asiasta vastaavan komissaarin kanssa innovaatiosta – totesin, että innovaatioon liittyen, mitä tulee standardoitiin ja julkisiin hankintoihin ja patentteihin näillä alueilla, meidän pitäisi onnistua tekemään edistysaskeleita ja toivottavasti saamme vähän tuloksia tässä aikaan. Ja sitten myöskin tähän Next vähittäiskauppaketjun tapaukseen. Se on esimerkki siitä, että ei tarvita ainoastaan sääntöjä, vaan myöskin tietoisuutta ja kansallisten tarkastusviranomaisten valvontaa. Meillä on 2010 syyskuussa tarkastajien päivät. Ja voin mainita, että yhä useammat pk-yritykset saavat kirjeitä ää, yrityksiltä muista maista, että et he voisivat jatkaa ne tilauksiaan johonkin business kalentereihin keltaisiin sivuihin, niin kutsuttuja tilauksia, jos meillä olisi vähän vankempaa valvontaa, voisi tehdä parempaa työtä, mutta sitä enemmän me tarvitsemme vielä yhteiset säännöt, ja siksi kuluttajansuoja on niin tärkeää. Rava Rapti, te viittasitte potilaisiin, siihen mitä laatikossa tulee olemaan. Uskon, että yhteismarkkinapäivillä 9. marraskuuta tapahtumassa, joka teidän valiokuntanne ansiosta järjestetään. Tullaan käyttämään aikaa ja energiaa tuon asian puitteissa, potilaisiin siis. Ja siihen, että täytyy löytää ratkaisu. Kun kollega Bernadettille vastatessani viittasin terveysjärjestelmään, tein sen koska olen perillä siitä, että asia on herkkä. Samaan aikaan meidän täytyy löytää yhteistyötä. Ja mahdollisuuksia edetä. Eli tulen 9. marraskuuta paikalle. Voimme käydä keskustelua ja edetä. Herra puheenjohtaja, Haluan kiittää teitä kaikkia kysymyksistänne. Tämä on oikein vilkas puheenjohtajakauden alku. Näin paljon kysymyksiä ihmisiltä eri asiakokonaisuudesta. Haluan kuunnella teitä kaikkia ja haluan kiittää myös teitä puheenjohtajia mahdollisuudesta, joka annoitte esittää teille prioriteettanne. Me teemme tämän yhteistyössä ja kuudes kuuden kuukauden aikana. En minä halua tänne mitään eurooppalaista tanssia. Sellaista, jota esitettiin Luxemburgin aukiolla juhlissamme, vaan haluan, että kuuden kuukauden jälkeen voimme sanoa, että olemme olleet hyvässä yhteistyössä, saamme konkreettisia tuloksia. Sen vähempää minä en halua. Uh, well, thank you, Minister, very much indeed for um, uh, a tour de force in covering so many important... Niin, kiitoksia tästä esityksestä ja oli oikein mukavaa, että myös julkisista hankinnoista puhuttiin. Ryylärhän on tässä valiokunnassa laatinut mietinnön aiheesta. Tämä aihe on lähellä sydäntämme. Aikanaan varmasti saamme aikaan todellista edistystä ja olen myös kiitollinen kaikista niistä aloitteista, joihin ryhdytte. On ikävää, että tämä kuluttajan suojalainsäädännön täytäntöönpanon valvomispäivä tapahtuu aikana, jolloin olemme kaikki Strasburgissa, mutta varmasti saamme hyvää palautetta. Mehän aiomme laatia mietinnön kuluttajien turvallisuudesta ja markkinoiden valvonnasta. Odotamme hyvää yhteistyötä teidän ja kollegoiden taholta ja toivotamme teille kaikkia hyvää ja parasta tulevaksi ku- kuusi, kuuden kuukauden jaksoksi. Uh, so, ladies and gentlemen, the next um, item on our agenda is the famous Consumer Rights Directive. Uh, we'll, just, um, we'll just let everybody... Um... No niin, nyt uh, menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Äh, kuluttajien oikeuksista on kyse. Esittelijä on tilapäisesti nyt poissa täältä salista, mutta toivottavasti tulee piakkoin. Haluaisin kuitenkin vielä tarkastaa, että kuka on varjoesittelijänämme tänään. Kukapas on paikalla? Fanjo varmastikin puhuu Gebhardin puolesta. Ja Rochefort on paikalla. Turunen on paikalla. No, ehkäpä itse poissa olevien paikalta, ö, puolesta puhun. Savi muun muassa ei ole paikalla. No, ensinnäkin käymme tässä ensimmäisen keskustelukierroksen tai sanon pikemminkin niin, että tänään käymme ensimmäisen keskustelukierroksen. Viimeksihän me jo vaihdoimme jonkin verran mielipiteitä. Haluankin kiittää varjoesittelijöitä ja esittelijöitä viime yksi käydyistä keskusteluista. Niin annan puheen myös äh, Bronkille. hän on Readingin puolesta paikalla. No niin. Annan siis oikein mielelläni puheenvuoron nyt tässä vaiheessa Schwabille, joka on esittelijä, ja, jotta voimme jatkaa keskustelua. Kiitoksia puheenjohtaja tämän mielenkiintoisen keskustelun jälkeen, peikiläisen ministerin jälkeen. Pyydän nyt puhumaan sanon lyhyesti. Esimerkiksi lyhyen esityksen, että päästään keskusteluun sitten. Komission syyskuun lopussa tehdyn yleiskatsauksen pohjalta – pyysin työntekijöitäni minun mietintöni tarkistusten suhteen ottamaan mukaan tähän taulukkoon nekin, mutta tämä ei ole ihan täydellinen, mutta ainakin antaa jonkinlaista suuntaa, mihin suuntaa voidaan muuttaa direktiiviä, jos minun erotukseni menevät läpi. Sitten toiseksi haluaisin kiittää kiittää kaikkia, jotka ovat minulle tehneet konkreettisia tarkistusehdotuksia tai kritiikkiä tai, tai jopa antaneet minulle kehujakin. Monet jäsenvaltioiden järjestöt, kuluttajajärjestöt ovat olleet minun puoleeni kääntyneet. Mikä kyllä ei ole pystynyt kaikkia kommentteja vielä lukemaan läpi, koska kyseessä on aika monimutkainen asia, mutta voin kaikille luvata kuitenkin, että tulen vastaamaan henkilökohtaisesti näihin. Kolmanneksi vielä, kun viime viikolla oli varjoesittelijöiden tapaaminen, niin muutama asia tuli vielä mieleen, jotka haluaisin ottaa periaatteessa esille. Ne ehdotukset eh, komission ehdotuksen muuttamiseksi ovat tulleet tarpeellisiksi. Tämä juuri neuvostossa, mutta juuri sen takia, koska täällä eh, ne, valiokunnassa asiaa on myöskin monen taholta vaadittu. Minä keskustelujen jälkeen ja valiokunnan keskustelun jälkeen pyrin nyt sitten löytämään tästä sellaisia enemmistökantoja. Nämä muutokset, jotka pohjautuvat tietenkin sitten ne valiokunnan keskusteluun, ne perustuvat seuraaviin asioihin. Ensinnäkin tarvitsemme todellista eurooppalaista henkeä sisämarkkinoille. emme saa pelkästään unohtaa markkinoita, kuten Mario Monti on todennut. Ja tämän takia tämän uudistun direktiivin tarkoituksena on luoda todelliset sisämarkkinat kulutushyödykkeiden kaupalle, tämä myös oikeudellisesti. No, tällä tavoin tietenkin ei kaikkia sisämarkkinan ongelmia tulla ratkaisemaan, tämä on muuta selvää, paljon ongelmia jää vielä, mutta tämä on yksi askel. Ja sitten toiseksi tässä pyritään myös siihen, että pyritään suurempaa avoimuuteen ja tietoisuuteen oikeuksien suhteen. Ja jos ollaan tietoisempia oikeuksista, voidaan myöskin niitä paremmin käyttää. Tämä osoittaa tämä passenger rights asetus, tämä matkustajien oikeuksia koskeva asetus, joka on kaikilla lentokentillä nähtävissä. Ja silloin kuluttajat ja matkustajat tietävät oikeuksista enemmän ja voivat vaikka tällainen tuhkapilven jälkeen he tietävät heti sitten, mikä, mitä oikeuksia heillä on ja kuinka monen minuutin myöhästymisen jälkeen saavat sitten korvauksia. Mitä täällä todettiin jo äskettäin Belgian ministerin kanssa, meidän pitää todeta se, että me lupaamme kuluttajille, että he hyötyvät tästä direktiivistä. Emme lupaa sitä, että mitään ei muutu, mutta me lupaamme sen kuitenkin, että loppujen lopuksi yhtenäismarkkinoilla asiat yhdentyvät kuluttajille ja myöskin yrityksille ja tämä muutos tulemaan edullinen heille. Niillä alueilla, joilla emme tällä hetkellä pääse vielä eteenpäin, jossa vielä ei ole mahdollista löytää yhteisymmärrystä, on jotain kansallisia erityistilanteita olemassa, jotka pitää ensin ratkaista, niin tämä erotus katsoo näillä, näillä alueilla juuri vähimmäisharmonisointia tavallaan poikkeuksena artiklasta neljästä. Esimerkiksi takuuajan alku tai sitten todistustaakka asioissa. Ja nyt voisin seitsemän asiaa ottaa esille, miksi tämä direktiivi juuri on näin kuitenkin kuluttajien oikeuksien kannalta hyvä. Täällä puhutaan ovelta, ovelta ovelle myynnistä, ja tässä tällä sopimuksella pitää olla tietty kynnysarvo, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole ottanut huomioon, mutta jos kynnysarvo poistetaan, niin kaikki sopimukset ovat silloin tämä oikeuden piirissä tämän direktiivin avulla. Toiseksi eh, myöskin ovelta oilen myynnissä on kyseessä myöskin tämä tällainen kutsuttu ovelta oilen myynti kyseessä. Tämä oli tähän mennessä vasta kuudessa jäsenvaltiossa otettu huomioon. Ja sitten kolmanneksi, jos kuluttaja ei saa tietoa erityisesti lisäkustannuksista, niin näitä ei tarvitse myöskään maksaa takaisin. Tämä on että et jos vaikka mainitaan erityisesti jonkun lentoyhtiön kuluja, jotka eivät oikein ole mainittu sitten niitä kuluja, kaikki lisäkuluja. Ja nyt me olemme luoneet tähän 14 päivän yhtenäisen EUn perutusajan, ja tällä hetkellä 12 jäsenvaltiossa on lyhyempiä aikoja, ja muissa jäsenvaltioissa tämä on tämän hetken tilanne, ja sitten yhdessä jäsenvaltiossa on tällä hetkellä 15 jäsen perutus, 15 päivän perutusaika. Viidenneksi, silloin jos ei anneta tietoja, niin tällainen yhden vuoden perutusaika on olemassa. Ja tämä johtaa tietenkin monessa jäsenvaltiossa oikeuksien lisäämiseen, koska tällä hetkellä tämä aika on ollut lyhyt. Kuudenneksi, jo, miten oikein, tämä vaara siintyy tämän, tämän omaisuuden kuljetuksen aikana, niin tähän, tähän pyritään myöskin luomaan Ranskassa ja, ja Espanjassa nyt selkeämpi järjestelmä. Sitten tässä artikla 31 yksi avulla pyritään siihen, että se selkeitä muotoilua mukaan, että kuluttajat tietävät tarkemmin sisällöstä. Sitten nyt näitä yhtenäisten ähm, määräysten avulla voidaan myöskin paremmin saada selville se, mitä näissä yleisissä äm, sopimusmääräyksissä on sisällä. Ja tämä varmaankin auttaa kuluttajien suojaa kuitenkin. Tämä tässä asiasta. Nyt viime viikolla me kävimme varjoesittelijän kanssa keskustelua ja puheenjohtaja ja komissio tämän asian otti jo esille. Nyt haluaisin vielä esittää komissiolle yhden kysymyksen, eli kuinka voimme tehdä sen artiklan 4 peruskysymykset hoitoon. Alun perin komissio erotti eh, täysharmonisointia. Minä omassa ajatuksessani artikas 4 pyrin tässä hieman luotamaan tähän eh, yksittäisiä ratkaisujakin tämän suhteen. Tämän takia kun kysyisin komissiolta vielä viimekoisen tapaamisen jälkeen, onko komissio myös tässä järkeä sen suhteen, että vähimmäisharmonisointijärjestelmää jatketaan tästä eteenpäin, riippumatta siitä, onko tässä joku sekajärjestelmä tai ei, ja tukeeko tämä nyt sitten kuitenkin tästä yleistä harmonisointiperiaatetta? Ja sitten toiseksi, tällä vähimmäisharmonisointiperiaate, perustuuko tämä artiklan 114 määräyksiin EU-somuksesta. Minä olen sitä mieltä, että sisämarkkinamäärät ovat silloin somuksen mukaisia, kun ne todellakin pyrkivät harmonisointia, eivätkä pelkästään luomaan vähimmäistandardeja. Nämä kaksi asiaa ovat komission suhteen vielä tärkeitä, koska mitä tapahtuisi, jos perusjärjestelmää muutetaan? Ja haluaisin myöskin kuulla mielelläni kollegoilta, mitä kantoja heillä on tähän liittyen, miten voidaan ottaa huomioon se, että myöskin muita kuluttajaoikeuksia voidaan avoimuuden avulla parantaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay, thank you very much. Well, I think... Kiitoksia kovasti. Ehkäpä pyydämme edustaja Promptia ottamaan vaarin tästä kysymyksestä ja vastaamaan myöhemmin. Jatketaan keskustelukierrosta. Seuraavaksi Rova Vanju. Merci, monsieur président. Je vais être très bref parce que je ne suis... Kiitos. Lyhyesti koska en ole varjoesittelijä, Evelyn Gebhardthan ei ole paikalla. Tiedämme, että herra Schwab piti varjoesittelijöille tapaamisen viime viikolla. Meillä oli aika vilkasta keskustelua edellisessä Inkon kokouksessa meidän ryhmän ja teidän kanssa. Ja olennaista on löytää hyvä tasapaino toisaalta minimiharmonisoinnin välillä ja toisaalta maksimiharmonisoinnin välillä, joka ei ole mahdollista, koska silloin kuluttajien kuluttajansuojan taso laskisi liikaa. Mutta jos on maksimaalinen minimaalinen ää, harmonisointi poikkeuksena, niin kysymys on mitä poikkeuksia oikein halutaan, niin meidän täytyy ehdottomasti löytää tällaista eurooppalaista henkeä, ihan. te viittasitte, ihan ministeri juuri viittasi, niin että meillä, sillä tämä kohdistettu ja kattava harmonisointi ovat vähän toistensa vaihtoehtoja. Meillä ei voi olla tästä täsmennettyä harmonisointia, ja, mutta silloinhan ei pyritä rantaan harmonisointiin. Eli meidän täytyy miettiä, miten eurooppalaisia kuluttajia tässä kohdellaan. Olette puhuneet Evelynin kanssa. Varmaan tehnyt sopimuksen vastiko vahvistaa uuden aikataulun, joka vaikuttaa eri aikataululta, joka on tässä kirjeessä. Siinä oli liian tiukka aikataulu. Varmasti me lomilla pohdimme yksityiskohtia, jotka ovat direktiivin kannalta olennaisia. Me tarvitsemme aikaa ja aikataulua riittää pikemminkin vuoden loppuun. Kiitos. Uh, Mr. Rochefort. Rochefort. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin hyvä Andreas, kiitän tästä aivan uudesta kuviosta. Ei sitä välttämättä ole heti ö, helppo nopeasti omaksua. Kuitenkin teen sen johtopäätöksen, että tämä muuttaa tilannetta aika paljon. Minä en kiistä sitä, että tietyissä tilanteissa täytyy parantaa kuluttajan suojaa, mutta kun katson tätä kuviota, niin kyllä moni asia muuttuu monissa maissa. Ja kun ajattelemme esimerkiksi tätä talouskriisiä ja sisämarkkinoiden, sisämarkkinoita kohtaan tunnettua vastahakoisuutta, niin ehkäpä, en tiedä onko tämä niin viisasta, Entäpä sitten oikeusperusta? Mehän olemme tässä merkittävän muutoksen edessä ja kaikkea tätä täytyy tarkastella kokonaisuutena. Minä en usko, että ongelma on siinä, että ollaanko tässä menossa kielteiseen vai myönteiseen suuntaan. Uskon, että monet, kyse ei ole siitä, vaan ongelma on se, että aina kun jokin asia heikkenee, niin onko se hyväksyttävää? Kun jokin asia paranee, niin jokin toinen heikkenee, mutta onko se hyväksyttävää? Eli onko tämä omiaan ää, avittamaan suuren yleisön käsitystä sisämarkkinoista? Tämä on kuitenkin monimutkainen kysymys. On tiettyjä sellaisia kuluttajan oikeuksia, joita ei välttämättä vielä noudateta, toteuteta käytännössä enkä puhu tässä ainoastaan näistä teoreettisista oikeuksista. Ja toivottavasti seuraavan puolen vuoden aikana tämäkin keskustelu saa hiukan pökköä pesänsä. Pari seikkaa vielä. Mehän jatkamme vielä tietysti keskustelua. Voi olla, että kollegat tässä vielä jatkossa keskustelevat enemmänkin asiasta, mutta artikla 4, olet ihan oikeassa siinä, kun kun esitettiin kysymys artiklasta neljä. Minä olen yrittänyt löytää ratkaisun tähän kohtaan neljä, mutta enpä, ja löytää jonkinlaisen viisasten kiven tähän, mutta enpä usko, että löydän. Joka tapauksessa artikla 4 ei viittaa siihen, että jos pysytään minimiharmonisoinnissa, niin se olisi vähemmän hyvä asia kuin maksimiharmonisointi. Edes minimissään artikla 4 tuo muossaan tasapainoa. Maksimaalinen harmonisaatio tietyissä tapauksissa, minimiharmonisaatio joissain tapauksissa, mutta eihän tämä tarkoita sitä, että aina maksimiharmonisaatio olisi kaiken hyvän alku ja juuri. Ehkäpä tästä syystä joskus puhutaan tällaisesta puoliväliharmonisaatiosta. Tässä on kuitenkin kyse vain sanoista. Täytyy löytää tasapaino. Se on tärkeää. Ja sitten toinen asia, joka ei oikeastaan liity artikla 4, vaan joka liittyy muuten vain tähän tekstiin. Tämä kyse on tästä kuuluisasta ähm, äh, noudattamistestistä ja poikkeuksista, joita jäsenvaltioille annetaan. Minä tietysti puollan sitä, että jäsenvaltiot kertovat komissiolle poikkeavuuksista, jotta tämä minimiharmonisaatio olisi mahdollisimman avointa. Mutta minä olen hiukan skeptinen näiden sanamuotojen kanssa, joiden avulla täällä perustellaan tekstiä jos jokin, jotain pidetään täysin välttämättömänä kuluttajan suojan kannalta, niin mitä se oikein tarkoittaa tämä täysin välttämätön? Ehkäpä saa, saattaisimme löytää sellaisia sanamuotoja, jotka olisivat vähemmän ö, öö, se, sekaantuvia. Kyllä varmasti öö, kaikki jäsenvaltiot haluavat viedä eteenpäin tätä yhteisömenetelmää. Ja eivätkä kuitenkaan halua, että kansallisista mekanismeista joudutaan hankkiutumaan eroon välittömästi. Eli mitä tämä tällainen absoluuttisesti välttämätön tarkoittaa? No, syöminen ja juominen on, ja nukkuminen on tärkeää, absolu- absoluuttisen tärkeää, mutta kaikki se, mikä ei ole välttämättä, elintoimintojen kannalta välttämätöntä, ei ole absoluuttisen välttämätöntä, joten meidän täytyy löytää jokin sellainen sanamuoto, joka äh, toimii paremmin. Meidän toki täytyy tehdä yhteistyötä muutosesitysten äh, suhteen Minusta nähden artikla 4 tulisi, sen sanamuotoa tulisi rukata. Ja mitä tulee tähän noudattamistestiin, siihen täytyy vielä puuttua. Komissiolle tulisi antaa jonkinlainen riitojen ratkaisumekanismi. Uskon, että kun nämä kompastuskivet pystymme ylittämään, niin voimme tehdä hyvää työtä muidenkin tarkastusten osalta. Kiitos. Thank you, Mr. Mrs. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Thank you. Kiitos. Minä puhun tanskaa. Kiitos puheenjohtajalle ensiksikin isosta työstä. Tämä on ollut kovin hankalaa työtä me pyrimme löytämään tasapainoja eri asioiden välillä, niin kuin esittelit, ja minä uskon, että me lähestymme tätä keskustelun konkreettista tasoa eri pykälien kohdalta. Mut nyt kun me olemme käyneet tätä yleiskeskustelua, me, me menemme kohti yksityiskohtia ja minä uskon, että me voimme varmaan kustakin artiklasta puhumaan tuntikausia. Minä en halua puhua näistä yksityiskohdista, vaan puhun näistä yleislinjoista vihreiden kannalta, niin tämä harjoitus on, on, on hyvä, saada että hyvää kuluttajan suojaa me haluamme näin kuluttajan oikeuksien kannalta, vähän samaa kuin hintojen kannalta. Nyt haluaisin puhua mallista. Tämä on vihreiden kannalta hyvää. Meidän täytyy löytää malli, joka on juridisesti transparentti. Minusta on erittäin myöntäntä, että Tene Wallis on äh, juurivaliokunnassa tässä mukana. Siinä on ratkaisevaa minä en ole itse juristi, mutta tämä on niin, niin lähellä kansallista sopimusoikeutta. Ja meillä on valtavasti haasteita tässä painottaa tätä ehdotusta kansallisen lainsäädännön kanssa. Eli tässä on tällainen mallikysymys. Meidän täytyy pitää silmissä se, mitä juurivaliokunnassa tehdään. Se on hyvin tärkeää ja sitten harmonisointia. On mahdollista, että me saisimme hyötyä sitä, että me täysin harmonisoimme kaikkia säännöt kuluttajansuojelualueella. En ole nähnyt mitään asiakirjoja, jotka täysin vakuuttavat minua, mutta se on mahdollista. Mutta kun me eh, pyrimme jahtaamme tällaista ajatusta kuluttajasoista, niin se on vähän harhauttavaa, mutta äh, tämä äh, lähentäminen on prosessi. Meillä on paljon maita. Lähentämiseen menee aikaa ja tarvitaan kärsivällisyyttä lainsäädäntöprosessissa. on erittäin tärkeää. Meille, meidän pitäisi harmonisoida täysin silloin, kun sillä on merkitystä ja siitä on hyötyä. Eli me vihreät suhtaudumme tähän hyvin käytän läheisiä ja me haluamme pysyä Euroopan tasolla. Meillä on ollut myös äh, Belgian puheenjohtajan aikana mitään aitoa eurooppalaista saatavuutta. minä edistystä Schumannin merkityksessä sitä, mitä meillä on konkreettisesti tarjota kansalaisille. Se, on, se luo yhtenäisyyden tunnetta ja meidän täytyy pyrkiä tähän. Se on meidän lähtemistapa. Anna Schwab sinä mainitsi, että perussopimuksenkin suht ja ja äh, viittaat artiklan, siihen suhteessa artiklaan 14. Minusta se on nyt pikkaisen harhalaukaus. Minusta perussopimus ei mahdollista meille tätä, sillä äh, perussopimus asettaa meille paljon velvollisuuksia kuluttajansuojan alueella. Meidän täytyy vähän tiukentaa lähestymistapaa. Minä oikein ymmärrän nyt mitä sinä tarkoitat. Mutta tätä täytyy vähän terästää. Ja vihreässä ryhmässä me olemme lähdemme siitä, että meillä on yksi direktiivi, joka konsolidoi tekstit ja, ja lähtemiskohtana on minimi ja sitten sitä täydennetään. Ja sitten lukuluvulta Meillä on ensimmäinen artikla, joka määrittelee harmonisointisuunnitelman. Tämä on Schwabille ja muille kertonut, että me preferoimme tätä lähestymistapaa. Ja sitten er- kysymys, mitä etuja tästä totaaliharmonisoinnista on. Se, se on tässä luvussa kolme tietysti. Er Ehkä osassa er lukua yksi osassa lukua neljä, mutta olemme vähän skeptisiä muun suhteen. Me äh, löydämme sopivan rakenteen tähän, kuten herra Rochefort, me olemme vähän kovin huolestuneita tästä tehokkuustestistä suhteessa ehdotukseen. Niin. Ja lopuksi sanoisin, että meillä oli erittäin rakentava kokemus Strasbourgissa viime viikolla. Se oli hyvä henki Ja kyllä siitä, että en, näyttäisi, meidän pitää pyrkiä saamaan ehdotuksille mahdollisimman paljon tukea keskenämme niin, että kun me neuvottelemme neuvoston kanssa, me kykenemme yhdessä yhtenäisesti esitelmään, mikä meidän mielestään kuluttajille hyvää. Ja tämä olisi selkeä signaali, jos me pääsisimme tähän. Ja oman osani olen valmis tekemään tätä varten, joten tähän asti sitä yhteistyöstä haluaisin kiittää. Ja mennäänpä sitten yksityiskohtiin tarkistusten muodossa lomien jälkeen. Toivotan teille kaikille hyvää lomaa. Uh, Mr. Transafilides. Transafilides seuraavaksi. Στο πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Minä haluaisin kiittää mietinnön esittelijä ja myös me tulee harmonisointisuunnitelmia, mutta ensimmäinen pitää tietenkin selvittää se, että mitä aloja tullaan harmonisoida, harmonisoimaan. Luvut kaksi ja kolme, ne pitäisi katsoa erillään. Ja sitten vielä lyhyt huomautus siihen, miten vaaran siirtyminen tapahtuu. Minun mielestä kuluttaja pitää aina tiedottaa, kun kyseessä on joku korvausvaatimusmahdollisuus. Kiitoksia. Thank you for your... Kiitoksia lyhyestä ja ytimekkäästä kommentista. Sitten muita puhujia. Toistaiseksi Styler, Bild ja Abai. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa ennen kuin kuulemme komissaria ja Schwabia vielä? Styler. Thank you. Eh. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Pari löytää kysymystä sivulla 108 johdanto-osassa puhut sektoreiden poikkeuksista. Andreas, voisitko vähän kertoa enemmän kuin voit, mihin sinä oikein pyrit? Ja sitten artikla 26, kun se on tämän asiakkaan Isossa Britanniassa tärkeä, eli oikeus hylätä tuote. Ja olen käynyt meidän sen dokumentin läpi, joka meillä on annettu, se on oikein hyvä. Ja haluaisin vähän selkeytystä. Yksi artiklaan 13 liittyen, joka on tämä vuoden oikeus peruuttaa. Ja sitten haluaisin vähän selkeytystä etäsopimuksiin. Ja sitten artikla 28, kahden vuoden ää, äh, taku. Skotlannissa meillä on viiden vuoden takuut. Englannissa kai kuusi vuotta. Ei, en puhu tästä aiheesta enempää. Saisiko selkeyttä siihen? Meillä on aika pohtia yksityiskohtia, mutta meidän täytyy ottaa huomioon se tasapainottelu, johon täytyy pyrkiä. Ja tässä pyritään selkeyteen. Kun me valmistaudumme tekemään tarkistuksia. Kiitoksia tähän asti työstä. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Niin jo aiemmassa keskustelussa opimme, että kaikenlaisia eroavaisuuksia Skotlannissa on. Koratsa Bild seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea esittelijän lähestymistapaa. Tavoitteenahan on täysi harmonisaatiota, mutta haluaisin kuitenkin varoittaa niistä riskeistä, joita meillä on yhteisen lainsäädännön vesittämisestä ja heikentämisestä. Käytännön esimerkki, kohta viisi. Jos yksi jäsenvaltio pistää epäreilun kontrahdin sopimuksen harmaalle listille, listalle, yksi mustalle listalle ja yksi ei millekään listalle, niin miten sitten tässä tapauksessa helpotetaan niin rajat ylittävää kaupankäyntiä, e-kauppaa, miten suojellaan kuluttajaa? Monimutkaiseksi käy. Haluaisin, että komissio auttaisi meitä näiden poikkeusten kustannusten yksilöimisessä kaikki naisella poikkeu, poikkeuksien ryhtymisellä on aina kustannuksia, joka loppujen lopuksi siirtyy kuluttajalle. Kuluttajalla on oikeus kilpailukykyisiin hintoihin, avoimuuteen ja yhteisiin sääntöihin. Nämä auttavat viemään hintoja alaspäin. Ja kyllä, sisämarkkinoiden merkityskin on juuri tässä. Varmasti Rochefort haluaa pohtia paljon sitä, miten paljon olemme menettäneet. Meidän tehtävämme onkin kansallisessa keskustelussa, erityisesti talouskriisin aikana, käydä keskustelemaan nimenomaan siitä, kuinka arvokkaat sisämarkkinat ovat kuluttajille. Miksi me muuten istumme täällä? Me, muussa tapauksessa kaikki lankeamme kansalliseen populismiin. Toivottavasti olette yhtä mieltä kanssani tästä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että mitä tulee vaikutusanalyysiin ja vaikutukseen, kansallisesti kuluttajan oikeuksien osalta, niin ihan hyvä, hyvähän tämä on, mutta kolmessa, artiklassa 13 esittelijä on mennyt yhdestä kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen, eli pyrkinyt korkeampiin standardeihin. Ja tässähän on, tämähän liittyy siihen, että kuluttajalla on oikeus vetäytyä pois kaupasta, perua kauppa, jos hän ei ole saanut riittävästi informaatiota etukäteen. Eli tämä on yksi tapa parantaa kuluttajien oikeuksia. On pyr- pitäisi pyrkiä yhteisiin standardeihin, eikä jonkinlaiseen jäsenvaltioiden välisen kilpailun siitä, että kenellä on paras kuluttajien suoja. Kiitoksia kovasti. Abat. Oui, merci. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Anders Schwabille hänen, hänen ehdotuksistaan hänen mietinnöstään ja, ja asiat etenevät, kun hänen kanssaan puhutaan asioista. Meillä on viisi kommenttia liittyen lähestymistapaan. Tässä painotetaan taloudellista lähestymistapaa suhteessa juridisen lähestymistapaan. Tässä pyritään lisäämään kasvaa rajat ka- sojan avulla ja Jyväinen ja muiden kollegan kanssa olemme sitä mieltä, että tämä projekti lisää konsensusta. Ensinnäkin, jos me lisäämme äh, rajan äh, ylittävää kauppaa ja toisaalta parannamme kuluttajan asemaa suhteessa aikaisemmin. Ja meidän ei pidä pelätä myöskään muuttaa oikeuksia, jos ne parantavat kuluttajan äh, asemaa. Ja pragmaattinen lähestymistapa on parempi kuin että Minä uskon, että oikeuksissa on monia piirteitä Ranskassa, mutta myös muissa maissa, jotka, jotka eivät heijastu ää, käytännössä. Meidän täytyy ajatella käytännön vaikutuksia tällaista direktiivistä. Ja sitten tämä sisämarkkinoiden va- resistenssitesti on olennainen. Ja Rochefort teki, niin painotti sitä, että on ehdottoman tärkeää miettiä tätä testiä ja miettiä sen implikaatioita jäsenvaltioiden poliittisten valintojen kannalta. Meidän täytyy miettiä tasapainoa ja sitä, mitä asiat huononevat ja ei. Ja tämä tukee pikemminkin kansalaisten asemaa kuin byrokraattien asemaa. Meillä täytyy olla konkreettisia ehdotuksia. Meillä on äh, Le Gripin ja Hyvänin kanssa lista asiasta, jotka aiheuttavat ongelmia. En, ensinnäkin äh, tämä myyjän tilassa tapahtuva myynti ja sitten että sopimusten ja ää, äh, myyntipaikan ulkopuolella tehdyt ero. Ranskassa tämä ei mahdollista kuluttajien suojaa, erityisesti tämä maksu, se, että ei joudu maksamaan sopimuksen pur- peruuttamisaikakaudella, jos myynti on tapahtunut kotona. Eli kysymys on artiklan 32 ja, ja sitten poikkeuksien välillä, tuleeko se poistamaan tässä mietinnössä. Ja sen myös, että me kannatamme uutta kalenteria. Uh, thank you very much everybody. Kiitoksia kovasti. Ehkäpä muutama kommentti minultakin. Kaiken kaikkiaan, Anders, sinähän et vielä muodollisesti ole ilmoittanut aikataulusta mitään. Ehkäpä siitä voitaisiin puhua Viime viikollahan oli hyvä varjoesittelijöiden kokous, jossa keskusteltiin. Niin esittelijä on ehdottanut nyt pidennettyä aikataulua. Se varmasti miellyttäisi kaikkia. Joku tässä jo ehdotti, että tämä asiakirja pitäisi viedä beachille. Siellä rannalta käsin voitaisiin pohtia oikeuksia, onko oikeus kaunisen säähän kaikilla, se on toinen asia. No, joka tapauksessa. Tässä on 110 sivua tässä mietinnössä, joten työtä on kyllä paljon. Useita ehdotuksia on, joista haluaisin teille kertoa, joista varjoistelijat ovat olleet yksimielisiä. Kun me palaamme työmaalle elokuun tauon jälkeen, niin toinen syyskuuta pidetään aivan erityinen varjoesittelijöiden kokous, joka on sitten jatkoa sille, jota, joka pidettiin Strasbourgissa. Sehän pidettiin sen jälkeen, kun oli äänestetty Ryylen mietinnöstä. In-kamera-kokous tulee olemaan, mutta täysi tulkkaus. Varmasti ne muutkin esittelijät, jotka haluavat osallistua, niin voivat esittelijän luvalla osallistua tähän jäsenten in-kamera-kokouksen. Sitten asetamme tarkistuksille takarajan. Se on 18. lokakuuta kello 6 iltapäivällä. Tarkistuksia käsitellään 13.11. mahdollisia kompromisseja niin ikään, ja valiokunnassa äänestetään 19. joulukuuta. Belgian ministeriltä jo kuulitte, että siellä aiotaan mennä eteenpäin aika energisesti, nopeasti ja varmasti Belgia puheenjohtajavaltio tulee tekemään yhteistyötä myös varjoesittelijän ja esittelijän kanssa. Eli olisi hyvä, jos me voisimme saada keskenämmekin poliittisen yhteisymmärryksen noihin päiviin mennessä, koska minulla on kyllä sellainen tuntuma, että tämän asiakirjan kokonaisuuden osalta pitäisi saada aikaan edistystä nopeasti. Tämä on tärkeä asiakirja, mutta se aiheuttaa aika paljon erimielisyyksiä. Toisaalta myös komissio on muuttanut mielipiteitään, mikä on aika eh, epätavallista. Nyt puhun tässä osittain valiokunnan puheenjohtajana ja osittain eh, varjoesittelijänä ja sanon, että meidän täytyy pitää mielessämme se, että mitä vaikutuksia ja hyötyetuja tällä ehdotuksella olisi. Monet kollegat ovat jo tämä edu, hyödyttää kuluttajia. Mutta muistuttaisin teitä myös siitä, että kun tarkastellaan komission vaikutusarviota, sehän tehtiin jo viime parlamentin aikana, niin vaikutusarvio lähti siitä, että tarkoitus on parantaa rajat ylittävää liiketoimintaa. Tämä on sellainen tasapaino, joka meidän täytyy saada aikaan, koska rehellisesti sanottuna, jos tämä ei tuo lisäarvoa, niin tämän koko lainsäädännön käyttöönoton kustannukset ja sen monimutkaisuus ja se, että ei ole ehkä selveitä, selkeitä puitteita, joiden puitteissa kuluttajat voivat peräänkuluttaa oikeuksia, niin silloin emme ehkä saavuta kauheasti loppujen lopuksi. Ja ne kommentit, joista, joita täällä esitettiin, jotka liittyvät niihin jotka liittyvät niihin alueisiin, joilla yri, liike, yritykset saattaisivat ehkä olla vastahakoisia, niin ne ovat juuri sellaisia alueita, joissa meidän täytyy, joita meidän täytyy tarkastella. Ja kun me olemme täällä puhuneet kohdennetusta harmonisaatiosta, harmonisaatiota täytyy kohdentaa juuri niille alueille, joissa saamme myönteisen vastauksen kaikilta tahoilta. Ehkäpä komissio voisi meitä avittaa tässä. Voisimme ainakin pyytää komissiota niin tekemään. Ehkä komissio voisi tarkastella niitä analyysejä, joita DG Sanko teki edellisen parlamentin aikana vaikutusarvion perusteella. Komissiohan tarkasteli niitä asioita, jotka olisivat omiaan helpottamaan rajat ylittävää bisneksen tekoa ja samoin, kuten Abad sanoi, online bisneksen tekoa vaikutusanalyysissä viitattiin erityisesti niihin ongelmiin, joita Brysselin yleissopimus aiheuttaa. Kuluttajillehan on oikeus puuttua ongelmiin sen maan oikeusistumissa, jossa itse asuvat. Tämä ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. Siis niin Rooma kakkosesta oli kyse, eikä Rooman yleissopimuksesta. Minähän en ole mikään juristi todellakaan, mutta Rooman, Rooma kakkosesta on kyse. No kyllä varmasti naapurit tietää, mistä puhuu. No, joka tapauksessa meidän tulisi löytää sellaiset puitteet, joiden puitteissa voimme analysoida ongelmallisia tilanteita ja pohtia, miten mennä eteenpäin ja pohtia, miten käsitellä tätä koko asiakokonaisuutta. Ja ehkäpä myöskin pohtia sitä uutta rakennetta, jota esittelijä meille esi- ehdottaa. Ja johtopäätöksen omaisesti pyytäisin teitä tarkastelemaan erityisesti kohtaa kuusi, koska selvää ilmeisesti on se, että mitä tahansa mieltä ollaankin, niin tämä kuluttajaoikeusdirektiivi on vain osa kokonaisstrategiaa, jonka tarkoitus on parantaa kuluttajien oikeutta kaikkien transaktioiden alueella. Ja tarkoitus on myös saada päätökseen sisämarkkinat. Tämähän on vain yksi askel. Artiklassa 6 on ajatuksia siitä, miten voidaan välttää tilkkutäkkimäisyyttä. Tiedän, että Dali, joka on komissaari vastuus, kuluttaja-asioista vastuussa oleva komissaari, haluaa strategisesti pohtia sitä, miten tämä direktiivi sopii koko kuvioon. Ja meidänkin täytyy näin tehdä ennen kuin teemme lopullisia johtopäätöksiämme ja äänestämme, koska me emme näitä kahta asiaa voi erottaa toisistaan. Niin tässä muutama, tässä vähän tällaista yksin puhelua ja halusin myös kertoa teille aikatauluista. No niin, näin hyvineni pyydän nyt komissaari Redingin edustajaa esittämään kommenttinsa myös Schwabin kysymykseen vastaamaan ja sitten annan puheenvuoron eh, edust- esittelijälle. Eh, eh, Puheenjohtaja, tämä on helppoa, mutta voin tietenkin ensinnäkin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Ja nämä tulee yhä selvemmäksi tämä asia. Ja että tulee, kun keskustelemme asiasta lisää, niin suurin osa ihmistä ymmärrää, kyllä ymmärtävät tämän asian sisällön hyvin. Ja tämä on suuri etu. Ja komissio on sitä mieltä, että tämä mietintöön luonnos on hyvä perusta kompromissille ja siinä on jo paljon huolenaiheita mukana, joita on esitetty ehdotuksen suhteen komission taholta. Tietenkin täällä on monia teknisiä yksityiskohtia vielä, jotka ovat edelleenkin olemassa, mutta niitä pitää vielä käsitellä, mutta ehkä ei nyt tässä yhteydessä, koska pääasia onkin sopiensi yleisestä lähestymistavasta. Komissio voi tukea esittelijän erotuksia sillä sitä tapaa, kun hän pyrkii harmonisoimaan määritelmiä ja kappaleen kaksi, liittämistä, kaksi ja kolme liittämistä yhdeksi kappaleeksi siis myöskin, myöskin peruuttamisajoista liittyviä asioita ja toimipaikan ulkopuolella tehtyistä sopimuksista tehty määräyksiä. Ja myöskin jäsenvaltioilla on vapaus sitten määritellä itse nämä tiedonsaantivaatimukset. Ja reiluus testi kappaleessa viisi. Sanoit myöskin sen, että tässä on nyt jäsenvaltioilla joustavuutta liittyen niin määräyksiin, mitä he voivat vaatia, ja mitä he vaativat myöskin sitten epäreiluina. Ja kappale neljä kohdennettu harmonisointi on myös mukana. Nämä ovat meidän mielestämme hyväksyttäviä ehdotuksia, mutta totta kai sitä pitää vielä neuvotella eri toimijoiden välillä yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Niin, sitten kysymykset eivät ole helppoja. Ensin kysymys onkin tämä artikla 4 liittyen. Tämä hetkinen artikla 4. Jotenkin pitäisi ottaa yhtä huomioon, että komissio ehdotti omassa alkuperäisessä ehdotuksessaan täysharmonisointia – tässä mielessä artikla 4 oli aika looginen ehdotus, mutta herra Schwab ehdottaa nyt kuitenkin kohdennettua harmonisointia. Eli tässä mielessä hänen artikla 4 on looginen, koska ennenkin kaikki oli täyden yhdenmukaistamisen mukaista. Mutta jos mennään pidemmälle kuin tämä ehdotus, niin silloin joudutaan kyllä ongelmalliselle alueelle. Sanotaanko näin? Ja miksi? Koska on olemassa tietty ero täysharmonisoinnin ja minimiharmonisoinnin välillä. Minimiharmonisointi on vain standardien luomista, mikä tarkoittaa sitä, että olet tuloksena sellainen taso, joka on hyvin lähellä sitä, mitä kaikkein vähiten kehittynyt jäsenvaltio sillä hetkellä omaa. Jos mennään paljon sen yli, niin sitten he rupeavat valittamaan neuvoston kokouksessa. Joten täysharmonisointi näissä tapauksissa taas sitten harmonisointi seuraa kaikkein pisimmälle kehittyneen jäsenvaltion tasoa, koska he eivät halua menettää niitä oikeuksia, joita heillä on jo olemassa mutta ei näitä kahta voida sekoittaa keskenään. Ne ovat kaksi eri asiaa. Toisin sanoen, jos on olemassa täysharmonisointi, niin voidaan mennä pidemmälle, voidaan luoda korkeampia standardeja. Ja miksi? Koska käyttää jotenkin hyväkseen sisämarkkinoita. Ja sisämarkkinat auttavat tavaran toimittajia tällöin toimimaan koko markkinoilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että eh, monet toimijat ovat täällä myös muuten sitten ulkopuolella, koska teknisesti voivat tarjota, mutta, mutta muut on taas sitten erot ovat liian suuria eri jäsenvaltojen välillä. Mutta kun tässä on minimiharmonisointi kyseessä, tällöin tavarantoimittajat eivät varmaankaan ole kiinnostuneita tästä niinkään. Tämä on ehkä tällainen win-win tilanne. Eikä normaalisti eh, minimiharrasona saa alhaisempi taso, mutta ei myöskään sitten täysiä hyötyjä markkinoille. Meille kerrottiin tästä ja voimmekin katsoa tätä vanhaa vaikutusten arvioita ja siellä nähdään vähän, kuinka toimisi ja mitä menetettäisiin, jos jättäisiin tiettyjä aloja tämän ulkopuolelle. Mutta emme voi tehdä täysin uutta vaikutusten arviointia. Voimme antaa pelkästään tiettyjä suuntaviivoja perustuen vanhaan vaikutusten arviointiin, joka oli tässä aikaisemmassa direktiivissä, joka ei vielä ainakaan valmis. Joten komissiolle olisi hyvin vaikeaa muuttaa artikla 4 järjestelmää ainakaan täysin muuttaa sitä, koska se menettäisi kyllä paljon voimastaan. Tällöin emme artikassa neljä enää kyllä antaisi mitään positiivista sisämarkkinoille. Ja täällä oli tiettyjä kysymyksiä liittyen sen, että mikä on se täysharmonisoinnin etu. Ja täällä oli alussa hyvä esimerkki siitä – juuri tämä lentomatkustajien oikeusasiakirja. Ja tietenkin tilanne olisi toinen, jos tulitako sitä muualta sitten, jotka tietää, mitkä ovat oman maasi oikeudet, mutta sitten ehkä tiedä, mitkä sen taas oikeudet ovat Belgiassa, että e, Belgian lentokentällä, että tietäisi sitä, jos ei, jos ei tällaista oli, olisi. Eli jos näin kuluttaja jotenkin tietää paremmin oikeuksista, tai hän tietää sen muuten vain pelkästään oman maansa asioista. Mutta jos hän tietää, että oikeudet ovat samat kaikkialla unionissa, niin tämä on suuri etu. Ja toinen etu on sitten se, että me uskomme komissiossa, että jos lainsäädäntöä harmonisoidaan enemmän, niin se johtaa myöskin suurempaan tarjontaan eri jäsenvaltioissa. Ja tämä tietenkin olisi myös hyvä asia kuluttajille. He ovat tietenkin enemmän kuin saavat tällä hetkellä. Eli artikla 4 on kyllä hyvin tärkeä artikla. Ja uskon, että voidaan katsoa kaikkia asianhaarjoja, jotka johtavat tietenkin täysharmonisointiin jos jättäisiin se kokonaan pois artiklasta, niin se johtaisi tilanteeseen, joka meitä ei kauheasti kyllä kiinnostaisi. Tämä direktiivikään ei kiinnostaisi meitä kovinkaan paljon. Tämä on se suuri muutos. Me tulee sitten lainsäädännöllisiin kysymyksiin. No, pitää katsoa lopputekstiä, lopullista versiota, jotta nähdään, mikä, mitä vaikutuksia tällä olisi lainsäädännöllisesti. Mutta jos on totta, että täällä lakiperustassa puhutaan kyllä lähentämisestä, lainsäädäntöjen lähentämisestä. Tätähän täällä artiklassa todetaan. Jos ei lähentämistä tapahdu, niin sitten oikeusperusta on vähän vaikeampi sitten. Silloin ei ole mahdollista todeta tätä näin suoraan. Silloin pitäisi katsoa tarkemmin tapauksia. Joten tällä hetkellä en voi antaa suoraa vastausta tähän. Mutta tiedämme, että oikeusperusta, kuin se oli aikaisemmin, se oli kyllä tarpeeksi kattava tälle direktiiville. Mutta jos sitä muuttaa huomattavasti, niin silloin on vaikea ainakin todeta tähän mitään enempää. Toivottavasti on vastaa kysymykseen. Me tulee tähän apuun, mitä komissio voi antaa, takai voimme antaa apua, mutta mitä tulee lukuihin, me olemme kyllä hyvin pitkälti vielä kiinni tässä vanhassa vaikutusten arviossa, joten pitäisi ottaa siitä. Ja tietenkään olisi, olisi vaikea näin lyhyessä aikaa luoda mitään uusia lukuja. Jotain lukuja tietenkin kyllä, mutta ei meillä oikeastaan ole mitään muuta kuin käyttää tätä vanhaa vaikutusten arviota perustana. Kiitoksia kovasti. Niin, varmasti vastasitte Schwabin kysymykseen, mitä tulee vaikutusarvioon. Minä eh, lähdin siitä, että yksittäisten toimien vaikutusta arvioimalla täytyy koota nämä yhteisvaikutukset. Siksi järkevämpää olisi tehdä tällaista analyyttistä työtä eikä kokonaan uutta vaikutusta, vaikutusarviota niin, että otettaisiin huomioon myös se, miten paljon rajat ylittävä kaupankäynti ylipäänsä on lisääntynyt. Ja jos te ja DG Sanko avittaisitte meitä tässä työssä, niin siitä olisi kyllä kovasti apua meille. Ministeriltä kuulimme enemmän siitä, että Belgia puheenjohtajavaltiona mielellään tekee työtä näiden asioiden parissa ja edustaja Endehoffia haluaisin vielä kertaalleen kiittää tästä. Kiitos, että olette paikalla. Andreas Schwab, haluatteko vielä vetää lankoja yhteen, jotta voit lähettää meidät innokkaina lomille, innokkaina siitä, että lomien jälkeen saadaan ratkaisu näihin ongelmiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kirjoitin kuusi kohtaa esille, jotka mainitsin täällä. Mä kuusi kohtaa, vaan pelkästään mainita, että tästä oli liian pitkää puheenvuoroa. Ensinnäkin aikataulu. On oikein, kun puheenjohtaja totesi, että sovimme tästä, koska kollegat totesivat, että ehdotus on vielä niin tuntematon ja vaikea ymmärtää, että tarvitsevat vielä enemmän lisäaikaa. Mutta haluaisin myöskin todeta tänne pöytäkirjaan, että kaikki varjoesittelijät ovat yksimielisesti hyväksenneet äh, tavoitteen, että Belgian puheenjohtajakaudella, eli siis 15 joulukuuta mennessä luodaan poliittiset puitteet asialle. Eikö tämä aikataulu mitenkään, muuta mitenkään sitä, että haluamme tällä vuoden loppuun mennessä viedä asia loppuun. Tämä voitaisiin merkitä pöytäkirjaan, koska se yksimielisesti hyväksyttiin kaikkien varjoesittelijöiden taholta. Toiseksi oikeusperusta. Kollega Turunen, ei minä mitään kovia ammuksia käyttänyt täällä vielä, vaan totesin vain pelkästään, että komissiortus ja se ehdotus, mikä minä teen täällä, se perustuu EU-romuksen artiklaan 114. Ja Euroopan yhteisön tuomioistuin eh, neljä vuotta sitten eh, omassa päätöksessään totesi, että silloin oli tupakkapäätöksessä kyse, että minimiharmoniointi ei riitä oikeusperustaksi, jos ei mitään yhdennettyjä tai, tai lainsäädäntöön yhden, yhdentämistä ole tavoitteena. On ikinä muita oikeusperustajia. Tämä ei ole mikään ongelma, mutta oikeusperustan 114 artikan puitteissa ei voida muuttaa tätä, jos, jos halutaan asia saada aikaiseksi. Jos katsotaan kuitenkin, että tässä on tavallaan kuluttajansuoja-asioista kyse. Mutta voi mennäkin oikeudelliselle yksikölle antaa asian vielä käsiteltäväksi. Ja sitten lukukohtainen harmonisointi. Täällä edustaja Turunen mainitsikin tämä juuri, että mitä se katsoo luvulta. Mutta jos mennään tähän viimeiseen versioon, luvussa neljä todetaan, että kun mikä on tämä perusperiaate, 4, yksi 1a, 1b, c kohdissa täällä todetaan, kuinka mitä luvun luvulta nämä säännöt koskevat jatkolukuja. Tietenkin voidaan jokaista kohdasta kiistellä, mutta voidaan todeta, että parantumista voidaan saada aikaan sillä tavoin, että 41a ottaa vaikka ka- kappaleeseen 2 tai 1b sitten vaikka lukuun 4 mukaan tai 41c vaikka kappaleeseen 5. Tämä oikeasti ei auta kuitenkaan meitä mitään, vaan pelkkää kosmetiikkaa oikeastaan. Tämä on todella tässä kohtaa, että oikeastaan ymmärretään niinkään hyvin. Ja mitä kollega Schwartz sitten totesi Viemeskin kappaleeseen neljä liittyen, voi hyväksyä tämän, jos, teki, jos prosessi on selkeä, että tämä on täysharmonisointiprosessi. Tietenkin meidän pitää myöskin kuluttajajärjestöille ja muille toimijoille jäsenvaltioissa antaa tarpeeksi aikaa, että voivat panna asiat täytäntöön. Tämä ei ole mikään ongelma. Mutta se, että onko meillä sitten tämä tavoite näkyvissä. Tämä tavoite sinänsä ei ole nyt huono eikä hyväkään, vaan tässä on tarkoituksena järkevää toimimaan silloin, kun tämä toiminta tuo jotain yhdentämistä mukana. Ei tämä neljä ole niinkään huono. Täällä todetaan vain pelkästään kansallisista säännöksistä huolimatta jäsenvaltiot voivat yhdennetyn toiminnan puitteissa muuttaa asioita. Eli jos otetaan huonoja jäsenvaltioita, hyviä jäsenvaltioita, sanotaan pelkästään, että tämä voidaan tehdä. Eikä tässä myöskään mitenkään syytä ketään jäsenvaltiot, joilla on erilaisia järjestelmiä. Tässä todetaan vain, että ne saattavat olla sisämarkkinoiden esteitä. Ei mitenkään kaikki direktiivejä pysty poistamaan täällä, eikä haluakaan poistaa. Sitten tämä noudattamisasia vielä, niin kuin tämä mainittiin täällä. Jos artikla 25, 26, 5b kohtaa katsotaan, se on sivulla 73 englanninkielisessä versiossa – täytännöt jäsenvaltiot voivat hyväksyä samanlaisia määräyksiä omassa lainsäädännössään ja niin edelleen. Sitten toisessa todetaan, että nämä pitänyt tulla sellaisia, että niillä suojellaan kuluttajien oikeuksia suhteellisesti ja tehokkaasti. Voin kyllä tässä nähdä, että jäsenvaltiot ovat toimia myös, että tämä on kyllä oikein muotoiltu. 46a kohdassa on todettu, että absolutely. Tämä, ehkä, tämä sana ehkä on käännösvirhe tässä, mutta 2005, 2006 b voin todeta, että täällä on myöskin toimittu Euroopan yhteisön tuomistojen päätösten mukaisesti, jossa todetaan, että vähimmäisharmonisointi antaa jäsenvaltiolle vapauksia toimia, mutta eivät kuitenkaan vapauttaa jäsenvaltioita siitä, että heidän pitää pitäisi noudattaa sisämarkkinoita ja katsoa suhteellisia e, määräyksiä. Ja tässä juuri oli tämä viittaus tähän tuomioistuimen päätökseen. Sitten toisi viimeisen kohta vielä. Äh, Täällä todettiin, että direktiivi on muuttanut paljon. Nyt olisin jo tämä taulukko, mikä annoin teille. Voin todeta selkeästi, että tämä vertailu taulukko, joka vertailussa siis komission omaa ehdotusta alkuperäistä ehdotusta, niin sovelsin tätä sen mukaisesti. Nekin minun ehdotukseni muuttaa vähän vähemmän kuin oikeastaan komissio aikaisemmin erotti. Ja tämähän oli juuri se, mitä, mitä te kollegat täällä erotitte. Ja tämä vaikutusarvio-asia pitäisi ratkaista, niin kuin täällä aikaisemmin todettiin. Minä uskon, että direktiivillä tavallaan päästään ensimmäinen askel yhdenmukaistamisen tiellä. En tiedä, koska tämä toinen askel tulee, mutta juuri tämän viimeisen askeleen etu tullaan näkemään sitten komission vaikutusten arvion pohjalta. Eli tässä tehdään ehkä vähemmän, mitä, mitä on komission taholta ehdottu, mutta me olemme oikealla tiellä, komission asettamalla tiellä. Kiitos kollegat monista kommentoista, kiitos tuesta ja odotan innolla yhteistyötämme kesätauon jälkeen. Toivottavasti teillä on tarpeeksi luettavaa kotimatkalle. Ja voi myöskin antaa tämä tupakkamainos päätöksen perustelun tuomioistuimesta, jos haluatte, vuonna 2009, jotta voitte katsoa sitä. Ja sitten kesätauon jälkeen, sen jälkeen, kun me olemme rannalla tai emme, voimme sitten tarttua toimeen. Ja toivottavasti Belgian puheenjohtajakaudella voimme tätä asiaa ratkaisua. Good. Well, thank you very much indeed. Um... Kiitoksia kovasti edustaja Schwab siitä, että olette vieneet eteenpäin tätä monimutkaista hankalaa työtä ja esittäneet, esittänyt sen meille selkeästi. Edustaja Turunen, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? I, I just want to come... Niin, halusin vain palata tähän, koska sanoitte, että teillä oli ongelmia ymmärtää sitä, mitä sanoin, kun puhuin artiklasta neljä. Ja vähän epäreilulta tämä vaikuttaa. Ei teknisyys sinänsä ole ongelma, vaan kysymys siitä, että mikä on tämän direktiivin oikeusperusta. Tekin kyllä ymmärrätte tämän ongelman. Me jo varjoesittelijöiden kokouksessa keskustelimme siitä, että meidän tulisi kehitellä erilaisia malleja, ja te lupasittekin näin tehdä seuraavaa kokousta silmällä pitäen. Halusin mm, nyt tämän tehdä selväksi ihan näin avoimesti, koska minusta kommentti ei ollut ihan eh, reilu. Niin, tämä oli kyllä minun johtopäätöksenikin. Ja kuten jo aiemminkin sanoin, niin yritämme saada aikaan yhteisymmärryksen niistä rakenteellisista muutoksista, joita te ehdotitte, koska nyt meillä on selkeämpi näkemys asioista. Kaikki eivät välttämättä hyväksy ihan kaikkia teidän ajatuksianne, mutta seuraa, toisen päivän, syyskuun toisen päivän kokouksemme tarkoitus olisi eh, kehitellä strategioita, joiden myötä pääsisimme eteenpäin. Ja varmasti sitten saamme asiat loksahtamaan kohdilleen. Varmasti myös komissaari tulee kokoukseen, jos näin päätätte, päätätte komissaarin kutsua. Ja siinä vaiheessa meillä on varmasti myöskin saatavilla vaikutusarvioista tietoa. Machen. Puheenjohtaja muuta teen näin, mutta ongelma artiklan 4 suhteen on saittaa myös siinä, että tässä erilaisia tavoitteita näkyvissä. Tavallaan on poliittinen viesti, että yhdenmukaistaminen on tavallaan tavoitte, mutta sillä ei saisi olla mitään taas toisaalta mitään negatiivisia vaikutuksia vähimmäisarvonsa suhteen. Ja olen tehnyt tähän ehdotuksen, mutta ei voi taikoa. Tässä on erilaisia konsepteja kyseessä. Ja kun tämä ero jo yksistään nähdään tavallaan arvioinnissa, niin tätä ei voida mitenkään yhdistää toisinsa. 4.1a voi kirjoittaa uudestaan, jossa tavallaan ei voida unohtaa vähimmäisharmonisointiakaan, mutta haluan todeta ihan suoraan, ettei lopuksi tätä tunkin tänään, että tämä on tarpeeksi positiivista. Ja loppujen lopuksi meidän pitää sitten kyllä pyrkiä sitten hyväksymään sitä erilaisia kantoja. Olen valmis tekemään kompromissiehdotuksen, mutta en voi taikoa mitään ratkaisuja, joilla saadaan kaikki yhtäkkiä tyytyväiseksi. Täytyy varoittaa teitä turhista odotuksista, ja tämän takia haluaisin ottaa tämän artikla 4 tällä tavoin vielä esille. Okay, well, um, let's close that up. No niin, Lopetetaanpa nyt tämä keskustelu. Kiitän Anders Schwabia vielä kertaalleen ja syyskuun toinen päivä jatkamme työtä. Vielä yksi asia esityslistallamme on, älkää vielä rientäkö pois täältä. Nyt menemme talousarvio asioihin. Kyse on sen äänestyksen valmistelutyöstä, joka pidetään toinen syyskuuta. Ryyle varmasti voi esitellä tämän ehdotuksen. Katsotaanpas Van de Kamp varjoesittelijöistä on paikalla. Energinen Van de Kamp. Toinen sosialistien varjoesittelijä ei ole. Kukapas? No edustaa häntä. Pusoi on paikalla. Minä olen oman ryhmäni edustajan, Trandelifin se ei ole paikalla. No, joka tapauksessa neljä varjoesittelijää on paikalla. Ryyle, saatte puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Voimme tehdä nopeasti ja keskitysti. Haluaisin todeta jäsenille, että minulla on hyvä uutinen teille. Viime viikolla saimme komission vastauksen meidän kysymyksemme pilottiprojekteihin liittyen, ja tämä oli positiivinen. Ja meidän tästä valmistuvat toimet, vaikka valvontatoimet, vaikka kuluttajapolitiikan puitteissa. tietenkin tämä oli tulostaulukko myös. Ja nämä valmistelevat toimet komissio toteaa ne hyviksi ja, ja tukee meidän ehdotustamme. Ja he tukevat myös tätä pilottiprojektia yhtenäismarkkinafoorumin puitteissa. Kuitenkin tässä on yksi huomautus tähän 20 sisämarkkinoihin liittyvää huolenaihetta, top 20. Ja täällä on myöskin Solvitin ja SMASn SM, vuosittaisia raportteja tähän liittyen, joten näitä tarvittaisiin. minun ehdotukseni on se, että tämä projekti ottaisin huomioon enemmän tässä sisämarkkinafoorumissa meillä on 9.11. ensimmäinen valmisteleva kokous, ja sitten komissio itse irrotti myös, että me voisimme tehdä sen sisämarkkinafoorumiin ottaa enemmän kuluttajat ja kansalaiset mukaan, jotta heidän kriittisiä kommentteja saadaan tähän mukaan, jotta sisämarkkinafoorumista tulee todellakin hyviä tuloksia. Joten tämän takia uskon, että voimme varmaankin sopia sen niin, että jollain tapaa otamme nämä tähän mukaan, ja että nämä kaksi ehdotusta voidaan yhdistää tähän koska minun mielestäni tämä olisi myöskin sisämarkkinafoorumin lisäarvo kuluttajille ja kansajaisille. Ja erityisesti kun meillä on kuitenkin vähän rahaa kassassa, niin pitää tehdä selväksi myös kansalaisille, että kuluttajat ovat myös kansalaisia, että näkyy tästä myös lisäarvoa. Sitten tämän viikon alussa ja viikon lopulla on ollut jo neuvoston ensimmäiset kommentit saatavilla tähän liittyen. Kun katsotaan neuvoston kommentteja, niin ovat juuri niin kuin pelkäsimmekin, että komission ehdotuksia on kovasti poistettu täältä, mikä erityisen ongelmasti on se, että, että maksut, mä payments, niitä on vähennetty huomattavasti. Ja tällä on jotenkin seurausvaikutuksia kaikille niille projekteille, jotka hitkaasti ovat tällä hetkellä lähdössä käyntiin ja nyt tarvitsevat pikkuhiljaa rahoitusta – jos ne vedetään pois rahoituksesta, niin sitten ei mitenkään saa näitä varoja, mitä oli suunniteltu tähän. Tämän takia meidän pitäisi yhdessä talousarviovaliokunnan kanssa katsoa asiaa, jotta luvut paranevat ja että asia voidaan lähettää takaisin neuvostoon. Mutta olisi niinkin hyvä saada hyviä ehdotuksia, ideoita, kuinka saadaan kansalaiset mukaan tähän. Kuten tiedätte, että kun nyt tällä hetkellä keskustellaan myöskin rahoituskriisistä, velkakriisistä, niin kyllä tämä talousarviokeskustelu on vaikeampi kuin aikaisimpina vuosina. Tämän takia on tärkeää tehdä selväksi, että meidän erotuksemme ovat menossa oikeaan suuntaan. Ovatko ne sitten kuluttajan tietojen tai markkinan erotuksia? Ne ovat sellaisia erotuksia, joista Euroopan kansalaiset kuitenkin hyötyisivät. No, well, no, thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä selkeästä esityksestä ja myös se työ, jota teemme pilottihankkeen osalta. Fanny hän siihen myös kantoi kortensa kekoon liike, bis, liikeyritysten kannalta. No niin, itse varjoesittelijän nä sanoisin seuraavan, puhumme myös aikatauluista. Niin, ensin Fandikamp. Kamp. Puheenjohtaja, kiitos. Ensiksi kiitos kollega Rouva Ryylelle mietinnästä lausunnosta. Se tuli meille pikkusen myöhään, mutta olemme saaneet pikkuhiljaa informaatiota ja minun näkemykseni heijastuvat Ryylen paperissa. Se on selkeää. Mutta on jotain, jota en ihan ymmärrä kommenttini, kommenttina tämmöinen neuvostolle. Voisikohan kertoa, miksi se on tärkeää? Ja sitten aikataulu. Tarkistukset täytyy tehdä 12.8. mennessä ja varmasti kaikki ovat siihen mennessä lomalla. Voisimmeko vähän pitempää aikataulu takarajaa ajatella? Niin, Fandekan ei, ei meillä varmasti ole kovastikaan valinnan varaa, koska pitää noudattaa itse budjetin aikatauluja. Ehkä voidaan palata vielä tähän. Juuri tästä syystä järjestämme toinen syyskuuta erityisistunnon ja äänestämme. Kyllä teidän ehkä täytyy tarttua näihin tarkistuksiin jo ennen kuin lähdette lomille. Ehkä voin tehdä ehdotuksen tähän liittyen, jotta olisi selvää, että kaikki on hieman tiukkaa nyt tässä ja on uskomatonta vaatia, että ihmiset voivat lukea talousarvion ennen lomia. Ehkä 38. voitaisiin tehdä varjoesittelijäkokous ja siellä sitten keskustellaan tarkistuksista. En usko, että ryhmien välillä mitään konflikteja. Ja en usko, että meillä on kaikkia käännöksiäkään silloin saatavilla, vaan varmaan kyllä voimme englanniksi ehkä keskustella asiasta ja sitten varjo esitteli kokouksessa voisimme sopia meidän tarkistustemme tarkoitusperistä. Ja asia voitaisiin näin hoitaa, ettei pahemmin häirittäisi teidän lomaanne. Minä olisin valmis tähän. Ja olen myös ehdottanut, voitaisiin tehdä myöskin asioita suullisina tarkistuksina minun kanssani. Olen valmis jokaiseen kompromissiin. Tiedän, että aikataulu on vaikea. Se me todettiin juuri neuvostosta, että tämä onkin se ongelma. Meidän pitää nyt ihan sitten vain eh, nopeasti lähteä asia. Meillä alun perin ollut komission nyt, nyt tulee komissioehdotus ja nyt saamme nopeasti piakkoin sitten neuvoston vastauksen. Kaikki tämän uutta menettelyä, Lissabonin jälkeistä uutta menettelyä. Ja parlamentilla on nyt uusi toimi tässä yhteydessä, yhteispäätösmenettelyssä. Ja me toimimme nyt uusien toimintasääntöjen sääntöjen puitteista. Tätä pitää vähän testata ensin. Tämä on niin vähän testitapaus meille. Me tulee lukuihin vielä. Meidän vastauksemme taas neuvostolle, taas tulemme sitten hyväksymään toinen 12. Tällöin meillä on myöskin meidän lukumme talousarviovaliokunnalle valmistelua varten. Mutta tämän voimme tehdä vasta siinä vaiheessa, kun saamme neuvostolta ensin heidän lukunsa. Yes, I mean, I understand. Ymmärrän kyllä. Sihteeristö sanoi, että luvut olivat saatuilla vasta viime perjantaina. No, ne kuitenkin jaetaan. Olen kuitenkin kiitollinen tästä nerokkaasta ehdotuksesta. Styler. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös esittelijää, Ryyleä. Ja toistaisin sitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Tässä on paljon sellaista, mitä toemme. Kohta kaksi standardointi ja lainsäädäntö on tärkein kohta. Kohta Kolma. Kauppa onkin tärkeää ja se, kuten sanoitte, ja se usein laimin niin lyödään. Tämä Solve It-palvelu, mehän olemme sanoneet, että me kannatamme Solve It-organisaatiota. Meidän pitää sitä alleviivata ja ne on saavuttanut sen, tämä on erittäin tärkeää. Siis se, että Solvit saa kunnon rajoituksen. Ja sitten yhteismarkkinafoorumi, siinäkin olen samaa mieltä, sitäkin pitää painottaa ja kohdassa kuusi. Petoksen vastainen taistelu, laittamakaupan vastainen taistelu on tärkeää työssämme. Ja kohdassa kahdeksan puhutte nykytutkimusten jatkamista ja niiden ja sisämarkkinoiden valvontaa ja niiden rahoituksen jatkumista. Tämä on tärkeää Olet mandatisi puitteissa tarttunut avainkysymyksiin, sellaisiin, joihin meidän täytyy löytää ratkaisuja. Odotan syyskuun äänestystä. Kiitos työstä. Thank you very much, uh, Mr. Buzoy. Kiitoksia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, täällä on jo paljon sanottu jo, joten minä puhun lyhyesti. Ensinnäkin olen tyytyväinen niihin huomioihin, joita Ryle esitti esitti omassa lausunnossaan tekemässään työssä. Olen täysin hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, että meidän täytyisi tätä sisämarkkinafoorumia jatkaa viedä sitä eteenpäin. Olen tyytyväinen, että olette Euroopan komissiolta saanut myönteisen vastauksen. Meillähän oli jo valmistelukokous ja he sanoivat olevansa avoin ajatusta kohtaan. Ehkä ei ole hyvä ajatus esittää toista pilottihanketta. Niin, olen pahoillani siitä, että tänä vuonna meillä ei ole erillistä Solvit-keskustelua. Solvithan on erittäin tärkeä verkosto, joka todellakin auttaa kansalaisia ja liikeyrityksiä, säästävät heidän aikaansa ja rahansa, eikä heidän tarvitse mennä oikeuteen. Vasta viime vuonna tuli esiin tämä erillinen budjettikohta. Toivottavasti tänä vuonna saadaan erillinen budjettikohta Solvitille. Niin, tiedän, että aikataulu on aika tiukka, eli valinnanvaraa ei ole, mutta olen melko varma siitä, että elokuun lopussa kokouksessamme me löydämme kyllä yhteisymmärryksen konsensuksen, ja kuten viimekin vuonna tapahtui, niin meillä on vahva konsensus, joka muodostaa tämän valiokunnan kannan. Kiitoksia. Pari kommenttia vielä tässä puheenjohtajan pallilta. Tämä on erittäin tasapainoinen lausunto, erityisesti kun otetaan huomioon, kuinka paljon budjettipaineita meillä on tänä vuonna. Aika vähän rahaa Oh, aika vähästä rahasta tämä valiokunta on vastuussa, mutta me olemme selkeästi keskittyneet, keskittyneet sellaisiin asioihin, jotka tule, ovat omiaan antamaan, ähm, tuottamaan hyötyä reaalitaloudelle. Aivan kuten kohdassa kolme sanotaan, me puhumme siitä, että haluamme avittaa sisämarkkinoita ja koko talouttakin. Sehän on erittäin tärkeää tällä hetkellä, kun muuten julkisia budjetteja leikataan. Ja mitä tulee työpaikkojen luomiseen, meidän täytyy maksimoida yritysten mahdollisuudet päästä käsiksi sisämarkkinoihin ja meidän täytyy viedä eteenpäin kasvavia markkinoita samalla kun tietyt markkina-alueet polkevat paikallaan. Ja sellaiset riidanratkaisumenetelmät, kuten solvit, ovat erinomaisia. Tämä valiokunta on jatkuvasti johdonmukaisesti tukenut sellaisia ja meidän täytyy rakentaa tämän työn varaan. Ei pidä antaa asioiden ottaa takapakkia. Mä kyllä, mä kyllä seisomme tämän takana. Niin Heidi, haluatko vielä vedä lankoja yhteen? Tässä vain aikataulusta sanoisin sen verran, että... Tai ehkäpä sinä voit kertoa meille aikatauluista, kiitos. Ehm, vain lyhyesti. Herra Pusolinen vielä. Totta kai olisi hyvä, jos tekistä soviin liittyen tarkistuksen. Tämä varmasti saisi tukea taakseen ja kompromissi löytyisi kyllä. Ei tämä ole mikään ongelma. Minusta 30. päivä on aika nopeasti sopia asioista, jotta toinen syyskuuta voidaan sitten luottavaisena mennä äänestykseen. Ja vain jos me olemme täällä myöskin luottavaisia, niin sitten voi myöskin tällä tavoin toimia tehokkaasti talousarvio valokunnassa, että saamme myöskin selkeän enemmistön talousarviolle. Right. Okei. Okay. 31. Eh, elokuuta varjoesittelijät kokoontuvat, pohtivat tarkistuksia. Ehkäpä te tulette saamaan yksityiskohtaiset budjettikohdat eh, tarkistuksia silmällä pitää niin pian kuin mahdollista. Ja niin, muistaakseni komission budjettiasiantuntija ei ole tällä paikalla, joten komissiolta ei nyt kuulla mitään panostusta. Niin kiitän vielä Heidi sinua. Olet normaalin tehokkaasti hoitanut taas asiat ja odottelemme hyviä tuloksia ennen kuin syyskuussa tapaamme. Nyt loppuukin tämä kokous hiukan ennakoitua varhaisemmin. Kuitenkin kello puoli yksitoista tapaamme huomenna. Silloin meillä on Buzoin lausunto yhteisön lainsäädännön valvonnasta ja sen jälkeen kuulemme vielä tärkeästä tutkimuksesta, joka liittyy siihen, miten mainostaminen vaikuttaa kuluttajaan käyttäytymiseen. Sitten meillä on vielä lyhyt kokous kello 15 eurooppalaisesta standardoinnista. Ja Pantsarin mietinnöstä keskustelemme myös, joka liittyy Tukholman ohjelmaan. Ja sitten olemmekin saaneet kaiken valmiiksi ennen lomia. Koordinaattorit, teille sanon, että huomenna meillä on kokous kello 9 aamulla tässä samassa huoneessa, joten nähdään koordinaattorit huomenna kello 9 ja puoli 11 muut. Kokous loppuu. Hyvää iltaa.